Good morning, ladies and gentlemen. Huomenta, hyvät naiset ja herrat. Aloitetaan toinen päivämme. Itrivaliokunnan e kokousta. Mennään seuraavaan kohtaan. Energiaunionin hallinto. Energiaunionin hallinto. Hyvin tärkeä aihe talvipaketin alkuun. Esittelijä kollega Turmes. 30. marraskuuta komissio esitteli puhtaan energian pakettinsa kahdeksan lainsäädäntöehdotusta, energiatehokkuus, Yleinen loppukäyttö, uusiutuva energia, markkinasuunnittelu, tarjonta ja hallinnointisäännöt energiaunionille. ISER myös. Tämän päivän kokouksessa jatkamme ITREn lainsäädäntötyötä paketista. Keskustelemme kahdesta ehdotuksesta. Ensin hallinto Rova Rivas ilmeisesti on myös paikalla. Ai, hän ei olekaan tulossa. Hän on nimittäin ympäristövaliokunnan esittelijä. Teemme tiivistä yhteistyötä hallintoasiassa Envivaliokunnan kanssa energiaunionissa, koska osa energiaunionia, kuten tiedämme hyvin, on ilmastoasia – tehokkuus on meidän vastuullamme, mutta ilmastoasia on hyvin tärkeä envivaliokunnan vastuualue. Sen jälkeen käymme ensimmäisen keskustelun direktiivistä, joka muuttaa energiatehokkuusdirektiiviä. Sekin on hyvin tärkeää. Se on tietysti ITREn vastuulla pääasiassa kollega Giirikon paikalla – olisi hienoa, jos kaikki paketin esittelijät ovat yhdessä paikalla. Haluatteko sanoa jotain? Yeah, we start with governance. Yeah, yeah. Aloitetaan hallinnosta, tietysti. Aina painotan sitä, että kaikki talviesittelijöiden esittelijät pitäisi olla mukana kaikissa keskusteluissa. Kiitos kovasti, että tulitte paikalle, koska te vastaatte ja te ja kaikki teistä. Kiitos. Se on hienoa, koska me tarvitsemme koordinointia, jotta ymmärrämme, mitä tapahtuu muissa ehdotuksissa. Hyvin, hyvin tärkeää. Nyt aloitamme ensimmäisestä hallinto. Hallinto. Kollega Turmes, olkaa hyvä. Uh, I have, uh, how much time, Mr. President? Paljonko aikaa minulla on? Yeah, as usual. Minuuttia niin kuin yleensä. Ähm. Selvä. 2016 oli, ma, oli kuumin vuosi koskaan. Eilen saimme lukea, että sekä jäämeri että Antarktiksen meri ovat luultavasti alhaisemmalla tavalla 35 vuoteen. Miksi sanon tämän? Sanon siksi, koska meillä on ongelma – ja meillä on sen kanssa kiire. Hyvä uutinen koskee sitä, että meillä on myös ratkaisuja. Meidän olisi syytä olla ylpeitä, erityisesti tässä valiokunnassa. Se, mitä olemme viimeisten 50 vuoden aikana saavuttaneet, on, on tehnyt ratkaisusta halvempia. Aurinko- ja tuulienergia ovat alhaisempia kuin koskaan. Joskus ne jopa, jopa päihittävät tavanomaiset energiat. Tiedämme hyvin, kuinka nollaenergiataloja rakennetaan, kuinka plusenergiataloja luodaan ja rakennetaan. Me tiedämme, että voimme uudistaa asuntokantaamme ja niin edelleen. Kyllä ratkaisuja löytyy. Toinen hyvä uutinen koskee sitä, että nämä ratkaisut tuovat myös lisää työpaikkoja Eurooppaan, lisää teollisuutta, teollisuudelle vientimahdollisuuksia ja näin geopoliittiset riskitkin pienenevät. Mitä mielestäni tässä asetuksessa meidän olisi tehtävä sitten? Minun mielestäni kaikkein tärkeintä on selvitä tästä siirtymäkaudesta mahdollisimman halvalla – kaikki investoinnit, onko se sitten asuntojen remontointia, uudistuvia energialähteitä, liikkuvuuden sähköistämistä, kaikki, kaikkeen tähän liittyy ensivaiheen kustannuksia. Eilen kuulemisessa to, totesinkin, miksi suuren Puolan PV-rakentaminen on tuo Puolassa maksaa 95 megawattia wattia tunti, kun 55 on inta Tanskassa. Sama aurinko, Eurooppa, sama Eurooppa ja maa on jopa halvempaa. Palvelas, kuinka se on mahdollista, että Romaniassa sijoittajat maksavat eh, korkeampia pääomakustannuksia kuin saksalaiset sijoittajat Rom- Romaniassa? Kyllä meidän on puututtava tähän ongelmaan huomioiden sijoittajien riskit. Tämä on kaikkein tärkeintä. Tämä Tämä, tällaisella asetuksella voi olla tässä mielessä merkittävä rooli. Ensinnäkin on tärkeää saada selvyyttä siihen, mihin olemme matkalla. Meidän on tehtävä työtä Envi-valiokunnan kanssa niin, että saamme yksityiskohtaisia suunnitelmia. Ja niiden on alettava vuonna 2050. Me tiedämme, että pitää päästä nollaan vuonna 2050 ja sen jälkeen on katsottava, mistä missä pitäisi olla vuonna 2030 ja välttää nämä refleksit. Ei eh, niin, että vältettäisiin vaikeiden asioiden tekeminen nyt. Jos meillä on 70 prosenttia se, seuraavalla kymmenen vuoden aikana, jos kuvitellaan, että seuraavan 20 vuoden aikana halutaan 27 päästä 100 prosenttiin uudistavissa, niin ei tämä toimi, kun lukuja katsotaan. Miten sitten voidaan kustannuksia vähentää. Ne no, on tehtävä paremmin työtä alueellisella tasolla. Olen täällä jo todennutkin, että haluan, että joka viides vuosi tämän kesän jälkeen komissio laatii kertomuksia siitä, mitä kustannuksia tulee siitä, että ei tehdä yhteistyötä Baltian maissa ja Itä-Euroopassa ja e- e- Etelä-Euroopassa ja Pohjoisilla mereillä. Ehdotan myös, että Näinä vaikeina aikoina Euroopassa tarvitsemme näkyviä hankkeita. Ehdotan ajatuksia koskien uudistuvia energiaprojekteja, offshore tuulilaitovoimalaita Itämerelle, Pohjanmerelle, sähköisen liikkuvuuden kehittämistä. Ja erityisesti olisi kiinnitettävä huomiota Etelä- ja Itämaiden pääoma, sijoittajien pääomakustannuksiin. Edelleen hallitukset ovat sitä mieltä, että kyseessä on taakka heille. Minun mielestäni tämä on mahdollisuus. Mahdollisuus tehdä investointeja. Ja näissä suunnitelmissa on tehtävä selväksi se, että hallitukset eivät ole yksin. Kansalaiset tulevat auttamaan heitä, samoin kaupungit, edistykselliset yritykset myös. Joten näissä suunnitelmissa tarvitsemme toistoa. Kaupungissa voidaan, kaupungissa voidaan mennä eteenpäin, kun kansallinen politiikka on hyvä. Ja kaupunki voi todeta valtiolle ja hallitukselle, että jos saamme tätä ja tätä, niin sitten voin täyttää niin ja niin monta prosenttia tavoitteistanne. Tämä on siis yhteisharjoitus, ei hallitus yksin voi näihin haasteisiin vastata. Tarvitsemme monen tasoista hallinnointia, tarvitsemme kansalaisia, kaupunkeja ja edistyksellisiä yrityksiä tähän harjoitukseen mukaan. Ää, kiitos herra Karins EPPltä. Hän on varjosittelijä Gunnar Högmarkin puolesta. Kiitoksia puheenjohtaja. Nyt minä olen Gunnar Högmark. Luen kirjoitetun lausunnon ja kenties itse kommentoin myöhemmin tätä. Nyt puhun Gunnarina. Haluaisin aloittaa sanomalla, että luotan vahvasti siihen, että voimme tehdä tehokasta ja jouhevaa työtä tämän tärkeän lainsäädännön osalta. Energiaunionin hallintokehys on äärimmäisen tärkeä, jotta voidaan kaikki pitää kasassa ja varmistaa se, että kaikkialla unionissa saavutetaan tavoitteet. Minä odotan illolla yhteistyötä esittelijä Turmesin ja varjoesittelijöiden kanssa niin, että varmistetaan vertailtavuus ja ennakoitavuus energiamarkkinoidemme suunnittelussa. Haluaisin esittää muutamia yleisiä huomioita ja muuta tuoda esille painopistealueita. Ensinnäkin energiaunioni on yksi unionin tärkeimmistä hankkeista, ei pelkästään kun otetaan viime vuosien geopoliittinen kehityskulku huomioon. Täysin toimiva energiamarkkina Euroopassa hyödyttää kuluttajia, koska tarjontavarmuus paranee, uutta energiateknologiaa saadaan käyttöön ja hinnat alenevat. Tässä tarvitaan kuitenkin hallintojärjestelmiä. Meillä täytyy olla hyvät yhteiset käytännöt niin, että voimme yhteisiä tavoitteitakin saavuttaa. Toiseksikin, jos tämä suunnitellaan oikein, hallinnollisesta taakasta jäsenvaltioille tulee huomattavasti kevyempi, koska voidaan virtaviivaistaa kaikista tärkeimmät raportointi- ja suunnitteluvelvoitteet ja poistaa byrokratiaa. Hallintojärjestelmän tavoitteena pitäisi ennen kaikkea olla helpottaa vertailtavuutta ja ennakoitavuutta Euroopan energiamarkkinoissa sen sijaan, että tässä asetettaisiin raskaita raportointi- velvoitteita jäsenvaltioille. Lyhyesti sanottuna hallinnointijärjestelmän pitäisi varmistaa sen, että Euroopan unioni edelleen kehittyy kohti kilpailukykyisiä yhtenäistettyjä energiamarkkinoita, joka, jotka pystyvät torjumaan myös ulkoista painetta. Tässä mielessä yhteinen suunnittelu on äärimmäisen tärkeää. Kolmanneksikin tämän logiikan mukaisesti suhtaudun luottavaisesti siihen, että voimme löytää tapoja parantaa hallinnointijärjestelmää niin, että se on helpompi ja kevyempi. Komissio on itse asiassa esittänyt kunnianhimoisen ehdotuksen ja uskonkin, että meidän täytyy olla varovaisia sen osalta, mitä muuta tähän vielä mukaan otamme, niin että voimme pitää kiinni kustannushyötysuhteesta. Tässä peukkalosäytönä pitäisi olla se, että mitään uutta ei tule mukaan, jos jotain ei siitä vedetä pois. Two minutes. Kaksi minuuttia. May, may okay. I read the rest? Okay. Saanko lukea tämän loppuun kuitenkin? Very shortly. Hyvin lyhyesti. I'll speed up, but the translators be really mad. No minä vielä puhun hieman nopeammin. Tulkit kyllä suuttuvat siitä. Uh, fourth, the governance system should be flexible. Hallinnointijärjestelmät pitäisi olla joustava ja siinä pitäisi ottaa 28 jäsenvaltion eri äh, alkutilanne huomioon ja tässä voidaan luoda nyt ennakoitavuutta investointiin ja vakaan pohjan suunnitteluun pitkällä aikavälillä. Tämän järjestelmän pitäisi rakentua vahvan yhteistyön välille, yhteistyöhön jäsenvaltioiden, jäsenvaltioiden ja komission välillä. Ja Gunnar Ilolla odottaa yhteistyötä teidän kanssanne. Kiitos sitten SJDltä Rouva Griffin varjoesittelijänä nautin tästä, niin hyvät kollegat. Haluan ensin kiittää Claudea puheenvuorosta. Olen täysin samaa mieltä hänen kanssaan, että tarvitsemme kunnianhimoa. Sosialistien ja demokraatteina teemme työtä jo Carlos Sarenon kanssa, joka on envivarjoesittelijä ja horisontaalisen työryhmän kollegoiden kanssa, koska uskomme, että tässä on keskinäisvaikutuksia kaikkien asiakokonaisuuksien välillä paketissa. Sisällön osalta täytyy olla huolellisia, että mitä halutaan saavuttaa sääntelyllä. Ensinnäkin haluamme pitkäaikaisen kehyksen, jotta energiamuutos voi tapahtua. Hajauttaminen tuotannossa, uusiutuvien tuottaminen, hiilestä luopuminen ja energiatehokkuustavoitteet eivät ole itsestään selviä tarvitsemme välineitä toteuttamiseen. Yksi on rahoitus ja tästä syystä kannustan kovasti sitä, että tähän liitetään eurooppalaisia rahoitusmahdollisuuksia. Se auttaa antamaan kannusteita investoijille ja jäsenvaltioille. Lopullinen rahoitus kyllä parantaa jäsenvaltioiden suunnittelukapasiteettia, sitä voidaan käyttää nimenomaan siihen, että varmistetaan, että työntekijät ja pätevyydet voivat siirtyä joustavasti, mutta tarvitaan ennen kaikkea vahvaa sitoutumista joka taholta uusiutuvien ja tehokkuuden tavoitteisiin, jotta saadaan investointivarmuutta. Toinen keskeinen väline pitkän aikavälin hiilen, hiilestä irtautumistavoitteissa on se, että nykyisessä ehdotuksessa on pitkän aikavälin tavoitteet 2020, mutta 2030 suunnittelut olisivat vuonna 2018 jätettäviä. Tämä on epäjohdonmukaista ja nyt voisimme todellakin keskipitkän aikavälin suunnitelmia varaa rakentaa, jotta voidaan välttää eh, ongelmat. Muuten tulee liikaa kustannuksia ja päästövähentäminen on vaikeaa. 2050 pitää pitää myös mielessä. Sitten sidosryhmät ovat myös tärkeitä, niin yhteyksiä niihin pitää vahvistaa. Ja lopuksi painotan tarvetta ottaa mukaan energiatehokkuuden periaatteet mukaan ja säännöt energiaköyhyydestä kansallisiin suunnitelmiin. Ja nyt todellakin viimeinen. Täytyy ottaa huomioon myös COP21 tavoitteet, avoimuus ja sisäryhmien mukaanotto ja ottaa huomioon myös nämä asiat. Gunnar and... Kuin Gunnar ja Turmes yhteensä. Seuraavaksi kollega Toshinovski ECR-ryhmästä. Děkuji, pane předsedo. V prvé řadě bych eh, velmi ocenil to, že Klot eh, Turmes... Ensinnäkin todella arvostan sitä, että Claude Turmes lähetti meille kirjallisesti ajatuksensa koskien hänen lähestymistapaansa tässä mietinnössä. Näin meillä on enemmän aikaa valmistautua keskusteluun. Olen hieman yllättynyt siitä, että Claude Turmes, Turmes podle mého názoru iž to zvýšení esittää täällä kunnianhimoisia tavoitteita ja uudistuvia energialähteitä koskevia tavoitteita. Ensimmäinen nosto niin vuoteen 2020 mennessä saattaisi olla aika vaikeasti saavutettavissa, koska korkeammat tavoitteet ovat aina vaikeampia saavuttaa. Kun luen tätä kertomusta, jossa on näitä tavoitteita, niin tavoitteet pitäisi voida todella täytäntöpanna alakohtaisesti, alakohtaisessa kertomuksessa, vaikka toki näihin tavoitteisiin yleisesti viitataan, mutta olisi tärkeää harmonisoida nämä kaikki mietinnöt tai kertomukset. Olen myös aika skeptinen, koska taloudellisesti ei välttämättä ole kovin helppoa luopua fossiili, siis polttoaineista ja ydinenergiasta – Näiden laitteiden käyttöiän lyhentäminen saattaa vaikuttaa tuottajien, jotka varmistavat koko Euroopan energiaverkoston vaka- vakauden, joka on ollut kymmenen vuotta voimassa. Olen yhtä mieltä Claudin kanssa siitä, että meidän olisi yksinkertaistettava rakenteita ja, ja huomioitava kansalliset suunnitelmat. Kertomusta olisi yksinkertaistettava ja lyhennettävä. Nämä yhden kahden vuoden kertomukset päästöjen tasoja koskien tulevat olemaan hyvin vaikeita saavuttaa. Sitten viimeinen huomio, niin olin hieman huolissani siitä, että välillisesti puuttuisimme yksittäisten jäsenvaltioiden energiasekoitukseen Lissabonin sopimuksen mukaan. Tämä asia kuuluu jäsenvaltioiden toimivaltuuksiin. Odotamme hyvää yhteistyötä. Kiitoksia. Mr. Kiitos. Herra Tamburano, joka on EFDDn edustaja. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen nyt täällä tarkkaan kuunnellut esittelijän alustusta. Mekin olemme sitä mieltä, että 2030 tavoite 27 prosenttia uudistavia 30 prosenttia tehokkuutta varten on aika kunnianhimoinen tavoite niin että ne, ja ne olisi siis saatava samoille linjoille vuonna 2050 tavoitteiden Pariisin sopimuksen kanssa. 25 prosenttia ainakin pitäisi saada uudistuvia energiaa 40 tehokkuutta varten. Tähän tarvitaan kansalliset yksittäiset tavoitteet. Samaan aikaan äh, hallintoa koskevassa asetuksessa olisi kunnolla määriteltävää valvonta- ja korjausmenetelmät, niin niitä voisimme toimia tehokkaasti, mikäli jäsenvaltiot eivät saavuta energiatehokkuus- ja uudistuvien energialähteiden tavoitteita. On helppo ymmärtää, että eh, eri jäsenvaltioissa on institutionaalisia ja eh, systeemisiä ja muita eh, intressejä pitää kiinni vanhasta ja tarvitaan selkeitä, ei kovinkaan joustavia sääntöjä, mitään vapaa matkustajia ei tarvita. Jotenkin vuosien ajan jotkut maat ovat ehkä siellä Saksassa ja Tanskassa esimerkiksi on toimittu saavutettu nopeammin. Espanjan ja Puola ja muut ovat jääneet jälkeen. Ja on varana, että tällaisessa tilanteessa jäämme taas ikään kuin energiaorjuuteen tai jäämme riippuvaisiksi Venäjän tämän Lähi-idän polttoaineista. Euroopan unionin tasolla, pikemminkin kuin valtiotasolla olisi tässä toimittava. Nyt yhteisö, ainoastaan kaas, kaasuinfrastruktuuri ja sähköön on yhteisiä projekteja, mutta energiatehokkuuteen uudistavia lähteitä varten ei ole yhteitä hankkeita. Niihin tarvittaisiin nykyisistä välineistä rahoitusta ja niillä pitäisi, pitäisi olla samanlainen merkitys kuin, kuin näillä muillakin ja niitä pitäisi pitää infrastruktuurihankkeena. Sitten kuluista. Haluaisin viitata siihen, mitä kollega Turmas täällä sanoi. Euroopassa valtavia eroja valtioiden välillä uudistuvien energialähteiden käytössä, ainakin Italiassa eri alueiden välillä johtuen julkisista hankinnoista. On suuria eroja muun muassa aurinkokennon hankkeessa. Toki vuosia sitten kaikki oli paljon kalliimpaa kuin tänä päivänä. Uh, thank you very much. Kiitos. Herra Schaffhauser sitten EFNn puolesta. Merci, president. Évidemment... Kiitoksia puheenjohtaja. Tässähän ei voi muuta kuin tukea niitä tavoitteita, kunnianhimoisia sellaisia, joita on asetettu. Haluaisin erästä seikkaa korostaa. Minä olen hyvin ärsyntynyt tässä siitä syystä, että minun, mielestä, että minun mielestäni tämä rakenne on varsin patriarkaalinen komissio on tässä ikään kuin kaikki valtias, joka käskyttää tässä lapsia eli jäsenvaltioita. Paljon yksityiskohtia katsotaan aikaa ennen nyt tämän jälkeen. Jos jäsenvaltiot, nämä lapset käyttäytyvät hyvin ja saavuttavat tavoitteet, joita komissio sille, niille asettaa, ja parlamenttikin asettaa. No nämä ovat kuitenkin kunnianhimoisia, mutta kuitenkin hyvin yleisiä tavoitteita. Minä olen liberaalimpi, vähemmän patriarkaalinen, holhaava ja minun mielestäni jäsenvaltiot eivät ole millään tavalla lapsia. Ei niille aina tarvitse kertoa, mitä niiden pitää tehdä. Ne ovat kyllä riittävän vastuunalaisia ja järkeviä itsekin. Ja ne tietyllä tavalla kyllä tietävät, mitä niiden pitää tehdä, niille pitää antaa resurssit sen tekemisen niin, että tietyt tavoitteet, tulokset saavutetaan. Minun mielestäni e, tärkeitä asioita ovat ensinnäkin rahoitus tässä. Miksi annetaan tavoitteita, asetetaan tavoitteita, jos ei rahoitusta löydy? Ja rahoitustahan jäsenvaltioilla ei enää talouskurin politiikan takia ole, eikä niillä myöskään ole omaa suvereniteettia rahapolitiikassa. Ei, ne, eivät ne pysty luomaan investointeja esimerkiksi energiaan. Tänä päivänä komissio kieltäytyy näistä hankkeista ja asettaa tavoitteita, joita ei todellakaan pystytä tavoittamaan ainakaan ilman rahoitusta. Tässähän on määräyksiä, tässä, tässä tärkeässä asemassa on kysyntä ja tarjonta. Meidän täytyy ehdottomasti uudelleen tarkastella tätä, miettiä mikä on jäsenvaltioiden asema ja mikä rahoitus tässä on. Ja puheenjohtaja vielä lopuksi tässä, minä todellakin puolan hierarkiaa tässä. Ensinnäkin täytyy luoda energiaa, talous, tämä on prioriteetti tässä ja sen jälkeen sitten mennään näihin uusiutuviin energialähteisiin. Kiitos. Kiitos huomioistanne. Sitten muut jäsenet ja puhujat. Puhtaan energian paketin esittelijöitä myös. Herra Samonat, olkaa hyvä. Si, grazie, president. Kiitoksia puheenjohtaja. Tässä vaiheessa keskustelua monet asiat on täällä jo tuotu esille. Olen yhtä mieltä Claudin alustuksesta pitkälti. Haluaisin nyt tässä vain yleisesti ottaen tukea tätä uutta asetusta, jota komissio ehdottaa. Hyvin toimiva energiaunioni edellyttää tietenkin avointa ja luotettavaa hallintoa, jossa eurooppalaiset sitoumukset saadaan pitkän aikavälin puitteisiin. Tämä edellyttää mielestäni, että on suunnittelu ja valvonta ja muut toimet tehdään saman logiikan perusteella ja luodaan asianmukaiset sääntelypuitteet, joilla päästään vuonna 2030 tavoitteisiin energia- ja ilmaston osalta. Kuten usein haluaisin korostaa sitä, että jäsenvaltiot eh, ovat jääneet vähän jälkeen rajoitettavissa lähestymistavasta, entä tämä hidastuttaa eh, energiasiirtymäkauden toteuttamista. Haluaisin muistuttaa näistä haasteista vielä. Meidän olisi varmistettava se, että saavutamme tietyt tavoitteet energiatehokkuuden ja uudistuvien lähteiden osalta. Vaikuttaa selvältä, että tässä yhteydessä kansallisten integroitujen energia- ja ilmastosuunnitelmien uskottavuus on kaikkein tärkein väline, jotta voidaan varmistaa riittävät investoinnit, jotta näihin tavoitteisiin päästäisiin. On hyvä, että komissio voi valvoa tilannetta ja tehdä ehdotuksia koskien lisätoimia siinä tapauksessa, että, että kansalliset suunnitelmat eivät ole riittävän kunnianhimoisia. En kuitenkaan usko, että pelkät suositukset toisivat sijoittajille riittävästi oikeusturvaa turmessa, niin sanoinkin, tämä on toki mahdollisuus investoijille. Jotta investointeja saadaan aikaan, sijoittajilla pitää olla selkeys siitä, mitä tapahtuu. Jotta Eurooppa voisi houkutella investointeja, se tarvitsee energialan selkeän siirtymäkauden, joka on hyvin määritelty. Turvallisuus on tässä erittäin tärkeällä siellä. Okei. Okay. Okei, okay, viime. Okei. Okay. Selvä, lopetin. Thank you very much. End. Would you propose one minute? Kiitos. Minuutti 30 halusin ehdottaa. Tiedän, että on siinä ajassa vaikea päästä loppuun, mutta pyydän sitä silti. Tässä oli esittelijäluettelon loppu. Sitten seuraavana herra Roille. Lyhyt huomio. Jos halutaan edistystä ensinnäkin, niin kuin Claude oikein sanoo, niin ja jos halutaan niin kustannustehokkaasti tehdä, niin sitten täytyy tehdä mahdollisimman tehokkaita toimia. Johdonmukaisuuden nimissä se tarkoittaa, että mennään asteittain realistisesti eikä aseteta liian tiukkoja vaatimuksia. Ja sitten tulee esille kysymys, että onko oikea tapa sitten niin, että on vahvasti virkavakaisuutta vai olisiko tapoja, jossa sitten eri voimien omaa dynamiikkaa hyödynnetään paremmin. Tapa on parempi, jos se on kustannustehokkaampi, tehokkaampi, vaikuttavampi ja silloin täytyy ottaa huomioon eri intressiryhmien edut. Enemmän teknologian varaan eikä tällaiseen suureen valvontajärjestelmään. Thank you very much. Kiitos. Kollega Dan Nika. Vreau să spun că sunt uh, total uh, de acord uh, cu... Kiitoksia puheenjohtaja. Minä olen täysin yhtä mieltä siitä, mitä herra Turmes meille tuossa aikaisemmin kertoi. Minusta tuntuu siltä, että energiaunionin hallintoon täytyy ottaa mukaan tiettyjä kriteerejä, jotka tekevät mahdottomaksi sen, että tuollaisia tilanteita syntyisi, koska kun yritykset saman pankin rahoilla kahdessa eri jäsenvaltiossa ilmoittavat pääomaa kulustansa, ne voivat olla toisella kaksikertaisia. No, tässähän saattaa olla kyse myös petoksesta, koska tällä halutaan ehkä saavuttaa vain tiettyjä tukia. Meidän täytyy siis asettaa tiettyjä kriteerejä. Meidän täytyy tarkastella sitä, mitkä, mikä on asianmukainen investointikustannus koko Euroopan unionin tasolla. Tällä tavalla saavuttaisimme sen, että kustannukset olisivat lähete, läheisesti yhteydessä pääoman reaalikuluihin. Ja näin voitaisiin välttää sitä, että jotkut voivat saavuttaa omaa etua ilmoittamalla kuluista, jotka eivät ole todellisia. Energiaunionin osalta tässä asiakirjassa täytyy olla mukana myös energiaköyhyys, josta kärsii 60 miljoonaa ihmistä. Tätä täytyy käsitellä tehokkain keinoin. Energiatehokkuudessa meidän ei pitäisi langeta siihen ansaan, jossa ajatellaan, että loppukäsit loppukuluttaja on tässä se syyllinen, ei vaan alkutuottaja, se joka toimittaa energiaa. Miksi ei puhu tästä jakelualueesta? Siinähän 80 prosenttia tulee energiahukkaa. Tämä johtuu varmaan siitä, että jotkut eivät vain halua puhua asioista niiden omilla nimillä. Investoinnit ovat tehottomia, energiahukka on suurempi ja tämä tuo myös muita kustannuksia. Jotkut tässä sitten hyötyvät aivan ansiottomasti. Ketkä tässä, tämä maksavat sitten? Kuluttajat. Mutta ketään ei kuitenkaan kiinnosta tutkia tätä, joten toivon, että asia otetaan mukaan tähän kokonaisuuteen. Kiitos. Madame Grostet. Kiitos. Sitten Rova Grostet. Puheenjohtaja, on totta, että tämä hallintoa koskeva teksti on aivan keskeinen teksti. Sillä voidaan luoda yhteyksiä näihin ener- erilaisiin energiakoskisittelin asiakirjoihin. joista hallinnosta halutaan tehokasta, siinä on noudatettava jäsenvaltioiden tahto, ja siihen se on siis jätettävä jonkin verran joustavuutta, jotta riippuen valtioiden eri valteista ja mahdollisuuksista voitaisiin pitää kiinni näistä keskeisistä päästövähennystavoitteista. Energia, ilmasto, kansallisessa suunnitelmassa, jota komissio ehdottaa on yksi positiivinen asia, se liittyy näihin teknologiaan, kehityskulkuihin, joita jäsenvaltion on esitettävä. Eli voidaan valita, mitä teollisuuden linjaa halutaan suosia jo sen perusteella, mikä kulkimalle sopii. Tämä kuulostaa hyvältä. Meillä oli eilen iltapäivällä täällä kuulemistilaisuus, jossa aiheesta jo puhuinkin. Tässä energi- uudistuvien energialähteiden direktiivissä on hyvin tärkeää, että tarjouspyynnöt voisivat olla alakohtaisia, eivätkä neutraaleja teknologian kannalta, niin kuin komissio ehdottaa, koska tarjouspyyntöjen kautta todella voitaisiin huomioida jäsenvaltioiden ominaispiirteet, erikoisuudet. Tämä, tätä halusin vielä korista, korostaa. Kiitoksia. Thank you very much, madam. Kiitos teille, rouva. Rouva van Brent. Kiitos puheenjohtaja. Monet ovat tämän sanoneet, mutta haluan painottaa jälleen, että energiapaketti on paketti. Se kuuluu yhteen ja on hitomoinen homma tässä valiokunnassa sitten muiden valiokuntien kanssa pitää se yhteydessä. Ja siinä mielessä hallinto on jonkinlainen lopullinen loppupala. Se voi saada yhteyden aikaan eri asiakokonaisuuksien välillä, erityisen tärkeä siis. Kolme näkökohtaa hallinnosta. Ensinnäkin varjoesittelijät mainitsivat, mutta haluaisin sitä sittenkin painottaa vielä, energiaköyhyys tavoitteena. Tiedän, että energiaköyhyys ei tule yleistavoitteeksi, mutta meille se on erityisen tärkeää, että kansallisissa suunnitelmissa energiaköyhyydellä on näkyvä asema. Toiseksi, esittelijä mainitsi äh, nämä yhteenliittymät ovat erityisen tärkeä ja myös mikä liittyy kapasiteettiin. Siinä hallinnossa pitäisi, hallinnolla pitäisi olla olennainen osa. Ja lopuksi paljon on painotettu jäsenvaltioita. Näinhän me aina teemme siinä, että miten käsittelemme EUta. Meillä on Eurooppa, komissio, parlamentti ja sitten on jäsenvaltiot. Mutta energia-asiassa olennainen toimija ovat alueet ja kansalaiset hallinnolla pitäisi saada aikaan, että kansalaisilla ja kaupungeilla on jäsenvaltioiden ohella roolinsa, koska jos tarkastelemme jäsenvaltioita, emme pysty saamaan tarvittavia tuloksia. Kiitos teille, rouva. Herra Lewandowski. My short supplement. Kiitoksia. Pieni lyhe, lisäykseni Högmarkin kommentteihin. Tässä on kysymys pitkäaikaisesta strategisesta suunnittelusta 50 vuodesta. Ajatellaanpa vuotta 2070, kun EU ja eritoten komissio ovat hyvin luovia luomalla lainsäädäntöä ja muuttamalla sitä. Tässä on esimerkiksi ets järjestelmä niin monta kertaa jo puututtu. Tässäpä ensimmäinen kysymysmerkkini onkin sitten. Me olemme kunnianhimoisempia kuin mitä muistan Komekonin osalta. Toiseksikin energiaunionin hallintoon varmasti liittyy paljon paperityötä. Ja voin kuvitella, että komissiossa on sitten taas erikoisyksikkö, joka valvoo ja arvioi ja ar- tarkastelee sitä, mitä jäsenvaltioista tulee. Sitten rahoitusfoorumiin, jota rahoittavat alisuoriutuvat maat – rationaalinen käyttäytymistapa on tässä se, että asetetaan vähemmän kunnianhimoisia tavoitteita, eikä alisuoriutujia sitten rankaistaisi. Tämä saattaa olla selkeä tulos tässä, että Eli kunnianhimoiset tavoitteet vesittyvät hieman ja sitten ei kuitenkaan rangaista alisuoriutujia siirtämällä, siirtämällä varoja takaisin komissiolle. Kiitos näistä huomioista. Sitten herra Koron Uh, thank you very much, Mr. Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan ensiksi haluaisin todeta, että pääoman tehokkuus, niin kuin Claude puhui tällä tästä aurinkosähköstä, voidaan tuottaa täällä Euroopassa, eh, Belgiassa 900 kilowattituntia eh, yhdellä kilometrillä omassa maassani 1400 olisi tämä luku. Eli toinen aurinkopaneeli toimii noin 50 prosenttia tehokkaammin johtuen jostakin syistä. Me olemme tehneet tuhannella megawattilla aurinkopaneelia ja hinta oli 360 euroa per megawattitunti. Ihmiset lähtivät kaduille, hallitus tuli ulos ja sähkön hinta oli 60 prosenttia kalliimpaa nyt eh, tilanne on se, että kaikki vihreän energian kannustimet on lain lakisääteisesti leikattu omassa massamme. Ja syy, miksi olen täällä, koska sitten, että kun puhumme eh, kunnianhimoisemmista tavoitteista 20, kun 27 prosenttia, ja jotkut sanovat, että 30 prosenttia energiatehokkia, 30, 40, 50 prosenttia uudistuvia energialähteitä Lähtetä. Joskus minusta tuntuu, että olemme Insta- Istanbulin mattomarkkinoilla tuolla. Istanbul ei ole kovinkaan kaukana omasta maastani 200 kilometriä vain. Minä haluaisin nähdä markkinoiden suunnittelua. Kaikki prosentit maksavat jotakin. Haluan tietää, mikä on hinta. Onko meillä katteita näille kunnianhimoisille tavoitteille? Toki minulla on halua asua 504 talossa, mutta minulla on vain 104 asunto. Katrin van Brentille haluaisin antaa esimerkin, kun seksolla oli 20 prosenttia tavoitteena uudistavien energialähteiden kohdalta sanottiin, että tehdään 30. Monet kaupungit voivat olla tässä esimerkkinä ja sanoa, että pystymme parempaan, mutta en usko, että jos meillä ei ole velvoittavia jäsenvaltiokohtaisia tavoitteita, en usko, että pääsemme eteenpäin joillakin alueilla. Voin puhua omasta kokemuksestani, niin mikäli ei ole pakollisia sitäviä tavoitteita, niin usein jäädään odottelemaan muita tai sanotaan, että tämä on liian kallista tehdä mitään. Tarvitaan sitovia tavoitteita jäsenvaltioille sekä energiatehokkuuden että uudistuvien energialähteiden osalta. Kiitos. Oliko muita puheenvuoropyyntöjä? En näe niitä. Aha, olkaa hyvä. Había pedido la palabra, lo siento. Pahoittelen, minä kyllä pyysin puheenvuoron. Katsotaanpas nyt. Minun täytyy aloittaa nyt sanomalla eräs seikka, joka mielestäni on sellainen, että sen osalta meidän täytyy suhtautua vakavasti. Me emme yritä olla kunnianhimoisia, vaan realistia. Tämä ei ole mikään basaari. Jos me kaikki osoitimme suosiota sille, mitä Pariisissa päätetään, niin päätettiin, että olemme tekopyhiä, jos emme tavoittele sitten näitä asioita. Toimien ja tavoitteiden koordinointi Pariisin tavoitteiden saavuttamiseksi energia- ja ilmastokysymyksissä eri tasoilla on aivan tähdellistä. Olen esittelijänä uusiutuvien energialähteiden mietinnössä ja tämän vuoksi olenkin ennen kaikkea huolestunut ja haluan varmistaa sen, että tavoitteet saavutetaan ja että ne ovat ehdotettua kunnianhimoisempia, jotta Pariisin tavoitteet saavutetaan. Nämä täytyy saavuttaa myös johdonmukaisella tavalla, niin kuin muutkin aloitteet, energia, uusiutuvat energialähteet tehokkaasti ja hyvällä hallinnolla. Tämän vuoksi minun mielestäni tämä hallintoehdotus ei anna tällaista vakaata sitoumusta niin, että voidaan saavuttaa tavoitteet. Jos hallinto on heikko ja siinä ei ole pakottavia velvoitteita jokaiselle jäsenvaltiolle uusiutuvien energialähteiden osalta, niin kovin hankala meidän on energiajärjestelmämme hiilenpurkua tässä saavuttaa. Tämän vuoksi iloitsen herra Turmesin ehdotuksista ja muutamia itsekin tulen vielä esittämään. Omalta osaltani minulla on aikomuksena saada takaisin nämä velvoittavat jäsenvaltiokohtaiset tavoitteet. Ne ovat olleet direktiivissä mukana ja minun mielestäni ne ovat varsin hyvin toimineet, enkä halua, että ne tältä häviävät. Jäsenvaltioiden täytyy konkreettisiin tavoitteisiin sitoutua ja eritoten tässä täytyy varmistaa globaalitavoitteiden tavoitteiden saavuttaminen. Näin ollen, herra Turmes, ehdotan, että teemme koordinoitua yhteistyötä niin, että voimme vahvistaa niin energiaunionin hallintoa kuin uusiutuvien energialähteiden direktiiviä yhdessä energiatehokkuuden kanssa ja näin voimme varmistaa sen, että globaalit tavoitteet saavutetaan. Kiitos. And chair, another... Kiitos ja toinen esittelijä, herra Karins. Omasta puolestani ymmärrän näin. Tällä kertaa vain minä tosiaan. Puhutaan ilmastosta ja se on kovin tärkeää ja en millään tavalla halua sanoa mitään, etteikö näitä tavoitteita pitäisi saavuttaa, mutta kuluttajien näkökulmasta jotain. He ovat myöskin mielestäni kovin tärkeitä ja energiaunionin tavoitte. Kuluttajan osalta on kyse kustannuksista myös, jos mietitään, että miten koko järjestelmä pitäisi olla hallinnoitu, niin haluaisin vain painottaa, mitä nyt satuin lukemaan. Mitä Gunnar sanoi, ja olen samaa mieltä, että ajatellaan kustannuksia. Kunnarilla oli ehdotus, että Haluan jälleen, että säännön pitäisi olla, että mikään ei tule sisään, ellei ole otettu ulos. Aika fiksu juttu sanoa ja ohje, johon pitäisi pitäytyä. Rasitteet pieniksi, koska loppujen lopuksi kuluttaja maksaa kaikesta. Ja kuluttaja myöskin äänestää meitä kaikkia. Uh, thank you very much. Well, it's a great time. Kiitos. Tämä onkin hieno aika, kun seitsemäs esittelijä energiapaketissa on saapunut paikalle. Ei ole vielä istumassa, on kuitenkin istuntosalissa. Eli olemme, tai lukumäärä on täysi, seitsemän esittelijää. No sitten komissio. E, tämähän on teidän ehdotuksenne. Lakiehdotukset ovat teidän. Keskustelemme teidän ehdotuksistanne Rova Forstoffer, joka on energian pääosaston johtaja. Jos voisin pyytää teitä pyytämään puheenvuoron. Mr. Busek, Mr. Chairman and... Kiitoksia puheenjohtaja Busek, hyvää huomenta kaikille. Olemme kuunnelleet tätä hyvin kiinnostavaa keskustelua. Haluaisin kiittää esittelijää ja kaikkia varjoesittelijöitä jo tehdystä työstä. Viisi asiaa haluaisin tuoda esille nyt eh, ilmastopääosastosta kollega vielä täydentää. Ensinnäkin eh, sijoittajien eh, sijoittajavarmuus varmuus ennalta arvioitavuus. Tämä on varmasti meille prioriteetti. Haluamme antaa lisää ennalta arvattavuutta sekä kansallisella ja eurooppalaisella tasolla. Tämä on selkeä lähtökohta paketille ja erityisesti se on tärkeää hallinnon kannalta. Toisekseen ponnistelimme valtavasti, kun pyrimme virtaviitaistamaan näitä raportointia ja suunnitteluvelvoitteita koskien energia- ja ilmastopuolta. Viimeinen, viimeisen kahden vuoden aikana kävimme läpi kaikki kertomukset, kaikki suunnitelmat, jäsen, joita jäsenvaltiot ja komissio ovat tehneet, ja katsoimme ne kaikki läpi ja, ja, ja heitimme roskin va, va, vanhan tänne tiedot ja pyrimme virtaviivaistamaan loppua tulos on se, mitä nyt ehdotamme. Esimerkiksi 20 energiavelvoitteesta meillä on yli 20 heitetty roskikseen ja toiset on sitten niin yhdennetty tai virtaviivaistettu. Hyvin harva tekniset eh, ovat jääneet tekniseen lainsäädäntöön ennallin. Täällä on valtavasti todella ponnisteltu, jotta ollaan saatu olemassa oleva suunnittelu ja raportointia eh, virtaviivaisemmaksi ja vähentää hallinnollista taakkaa. Myös eh, energi- kansallisten energiatehokkuussuunnitelmien ja uudistavien suunnitelmien osalta vuodesta 2020 alkaen nämä otetaan mukaan yhdennettyihin kansallisiin suunnitelmiin, joten synergia syntyy paljon. Kolmas kohta, kansalliset yhdennetyt suunnitelmat. Tässä on sel- vuonna 2014 lokakuussa oli lä- lähestymistä lähtökohtana 30 prosenttia näitä eri osaloita varten. Hallinnon on oltava kunnianhimoista. Meillä on eurooppalaisia tavoitteita su- suunnittelun ja raportoinnin osalta myös komission puolelta katamme myös nämä muut viisi ulottuvuutta energiaunionissa. Tämä tarkoittaa näitä joitakuita, jotka mainitsitte, infrastruktuuri. Sitäkin tulemme mittaamaan. Energiaköyhyys varmastikin. Se on erittäin tärkeä aihe. Tässä paketissa meillä on eri osa alueet koskien energiatehokkuutta ja markkinasuunnittelua, mutta tulemme seuraamaan tätä vielä hallinnointiehdotuksessa myös sitten yksi hyvin tärkeä asia, jonka Claudia muutkin mainitsivat, eh, koskee sidosryhmien mukaan saamista. Haluamme, että kansallisella tasolla hallitukset ottavat mukaan erityyppiset eh, sidosryhmät, kaupung, eh, kansalliset kaupungit ja teollisuuden kansalliset parlamentit ja niin edelleen. Tämä on hyvin tärkeä pyyntö, joka oli alun perin ah, ehdotuksessamme mukana. Myös naapurimaiden kuuleminen on tärkeää. Tätä tulemme seuraamaan tietenkin jo nyt. Olemme valmiita auttamaan ja tukemaan jäsenvaltioita kuulemisvaiheessa ja teknisessä valmistelussa, koska onhan tässä myös jonkin verran teknistä työtä tehtävänä, mutta tämä on hyvin tärkeä, hyvin tärkeä näkökohta. Ja tästä pääsenkin neljänteen kohtaan alueellinen työ, joka mainittiin. Claude sen mainitsi täällä. Olemme jo saaneet hyviä esimerkkejä, joissa on osoitettu vaikutusten arvioinnin osalta esimerkiksi uudistavien energiaiden ja markkinasuunnittelun osalta, kun millä, minkä verran voidaan saada mittakaava säästöjä aikaan, kun tehdään par- enemmän tekemällä parempaa yhteistyötä ja jo nyt, mutta vielä enemmän jäsen, jäsenvaltioiden välillä tulevaisuudessa. Tätä voimme vahvistaa. Meillä on lisää dataa, lisää lukuja, joilla voidaan osoittaa, minkälaista hyötyä on alueellisesta yhteistyöstä. Meillä on myös korkean tason työryhmiä esimerkiksi Kaakkois-Euroopan ja Itämeren alueelle. Ja siellä meillä on lähtökohtana infrastruktuuria, katsotaan energiatehokkuutta ja uudistavia lähteitä ja tulemme keskittymään analyyttisesti siihen, että osoitamme nämä tulokset. Lopuksi vielä kustannustehokkuus, rahoitus. Rahoitus on tietenkin tärkeä asia. Haluamme, että koko pakettiin liitetään tiettyjä rahoitusvälineitä. Olemme harkitsemassa esimerkiksi älykästä rahoitusta älykkäitä rakennuksia varten. Meillä on myös alueellisia ohjelmia. Esimerkiksi, jos on kiinnitetty huomiota energia- ja ilmastokysymyksiin kustannusnäkökohdat ovat olleet aivan ohjaavia periaatteita tässä hallinnointipuolen suunnittelussa myös. Sen pitäisi olla kustannustehokasta. Olemme oikein tyytyväisiä tämän päivän keskustelussa ja annan kollegalle puheenvuoron. Haluaisin lisätä vielä yhden asian tähän. Here we are. Um, and that is... Eli haluaisin puhua tästä suunnitelmasta ja strategiasta. Ehdotus tekee selkeän eron näiden välillä. Strategia on tällainen pitkän aikavälin asia ja suunnitelma jotain hyvin konkreettista tuleville kymmenelle vuodelle. Emme halua tässä varmaankaan olla parempia kuin komekon, uskoisin näin kuitenkin. Tämä oli yksi asia. Sitten toiseksikin me emme lähde tässä liikkeelle aivan tyhjältä pöydältä kuulin argumentteja niin täällä kuin parlamentin ulkopuolellakin siitä, että me jotenkin ensin esittelemme suunnitelmia ja sitten keksimme strategian. No, nykylainsäädäntöä nykyisen valvonta säännösten mukaisesti pitää tätä tarkastella. Jäsenvaltioilla on jo nyt velvoite luoda strategioita. 11 on tällainen strategia ja kaikki muut vielä valmistelevat tätä, ne ovat jo pitkällä. Joten kun me puhumme vuodesta 2020, eh, että silloin pitäisi olla pitkän aikavälin strategia, niin tämä liittyy siihen, mitä pitää saavuttaa Pariisin sopimuksen eh, osalta. Eli sanotaan, että 2020 vuoteenkin pitää olla valmis, mutta se suunnitelma, jota nyt valmistellaan energia- ja ilmastonmuutosta varten, tämä ensimmäinen kerta, kun tämä on yhdennetty suunnitelma, niin tämä perustuu viime vuosien aikana valmisteltuihin strategioihin. Emme siis lähde aivan tyhjältä pöydältä liikkeelle tässä. Commission representatives. Kiitos komission edustajille. Aser asetuksen esittelijä on myös paikalla. Haluatteko sanoa jotain, kollega Pettersson? Kiitos. Aldevarjoesittelijän puolesta haluan pahoitella, hän ei voi olla paikalla tänään, mutta ottaisin seuraavat kohdat esille Alden puolesta. Ensinnäkin pidämme oikein hyvänä komission ehdotusta. Ensimmäistä kertaa vaaditaan jäsenvaltioita hyväksymään integroidut kansalliset suunnitelmat. Mielestämme uusi hallintojärjestelmä helpottaa kansallisten poliitikkojen koordinointia kautta linjan ja edistää alueellista yhteistyötä. Pidämme hyvänä myös sitä, että malli äh, suunnitelmille ja niiden laatimiselle on sitova. Ehkä tämä vertailtavuutta parantaa. Investoijan näkökulmasta ottaisin pitkän aikavälin äh, esille. Jäsenvaltioiden pitäisi miettiä suunnitelmiensa laatimista mahdollisuutena kasvuun ja työpaikkoihin ja tämä mielessä selkeä viittaus nimenomaisiin erityisiin käytössä oleviin rahoitusvälineisiin jäsenvaltioille on olennaista. Hallintoprosessi on tärkeä perusta sille, että yleistavoitteet saavutetaan. Sen vuoksi viitearvojen mukaanotto sekä tehokkuudelle että uusiutuville, jotta voidaan seurata kunkin jäsenvaltion edistystä EU-tavoitteisiin verrattuna, niin että tämä on erityisen tärkeää. Sokerina pohjalla pakollinen sidosryhmien osallistuminen on myönteinen tekijä. Haluaisimme tätä myös vahventaa. Täytyy varmistaa, että kansalliset suunnitelmat eivät ole pelkästään teknokraattien luomusta, vaan että kunnat, alueet, kansalaiset osallistuvat myös tähän kaikkeen. Näiden huomioiden myötä odotamme jatkokeskusteluja ja yhteistyötä. Kiitos. Tämä on siis ensimmäinen keskustelu puhtaan energian paketista ITRE-valiokunnassa. Hallinto, hallinnosta tietysti aloitamme. Ennen loppuhuomioita ja yhteenvetoa esittelijältä. Ehkä joku haluaisi vielä lisätä jotain tai kysyä jotain, koska nyt on ensimmäinen keskustelu kyseessä. Meillä on seitsemän esittelijää yhdessä täällä. Hyvä mahdollisuus, jos en näe ehdotuksia, joten esittelijä Turmes, olkaa hyvä. So I, first I want... Ensinnäkin haluaisin kiittää Korumbachevia tästä Istanbulin matto basaari kommentista. Joskus todella saatetaan saada tällainen vaikutelma, että tavoitteiden asettaminen on vähän niin kuin mattokauppaa. Mutta anteeksi vain. Tämä kyllä päättyi joulukuussa 2015. Pariisi merkitsee kansainvälisiä sitoumuksia 1,5 celsiusastetta, eikä tässähän on todella 2050 päästävä nollaan. Luonnon kanssa ei ole neuvottelemista jos on kriittisen hetken ohi menty, niin järjestelmä menee sekaisin. Ja haluaisin varoittaa teitä, kaikki ne, jotka eivät ole niin tyytyväisiä maahanmuuttajiin. Se, mitä tänä päivänä näemme, ei ole mitään verrattuna siihen, mitä tapahtuu. Äh, ihmiset täällä sanovat, että olemme liian kunnianhimoisia. Tällaisiakin ihmisiä täälläkin näkyy. Mitä minä sitten ehdotan? hiilibudjetteja. Tämä on ainoa tapa saada tiedepohjaista, akateemispohjaista keskustelua siitä, missä tavoitteiden pitäisi olla 2030. Olemme vuosikymmeniä jääneet jälkeen tavoitteista, olemme myöhässä. Hiilibudjetointia 2050 katsotaan vuotta 2030 ja katsotaan mikä on realistista. Se kuluttajillakin on merkitystä, mutta olen sitä mieltä, että kuluttajat ovat ennen kaikkea kansalaisia. Meitä on kohta 10 miljardia yhdellä planeetalla. Mikäli emme seuraavan 10 vuoden ajan etene riittävän nopeasti, meillä ei ole mitään mahdollisuuksia. Mutta hyvä uutinen on, että olemme tehneet virheitä Bulgaariassa, Espanjassa. Espanjassa aurinkoenergia oli 450 euroa, Bulgarissa 360. Tämä antoi huonon vaikutelman. Hyvä uutinen koskee sitä, että nyt viime viikolla Ranskalla meillä oli 55 ja Tanskassa 55. E, uudistuvat energialähteet olivat kalliita. Ne ovat nyt halpoja, jos pystymme ne vielä linkkaamaan näihin muihin tekijöihin. Kaikki, jotka puhuvat muiden teknologioiden puolesta, e, ydinenergia, uusi ydinenergia on tänä päivänä kaksi ja puoli kertaa kalliimpaa, kun sitä verrataan Ranskan suuntaukseen. Minulla on vielä minuutti aikaa. Viestini komissiolle on seuraava. Komissio on toimittava nyt. Euroopan laajuiset uudistuvien energioiden äh, suunnitelmat tarvitaan nyt. Missä ovat äh, laskelmat vuonna 2020 jälkeen? Puheenjohtaja yrittää keskeyttää. Herra Montin ajatus omista varoista on äh, linkitettävä tähän asiaan. Meillä on kaksi ongelmaa, jotka ovat todellisia ongelmia. Ensinnäkin oikeudenmukainen siirtymäkausi. Tarvitsemme hiilialueen ihmisille ratkaisuja. Hiili on mennyttä, mutta tarvitaan ratkaisuja. Sitten energiaköyhyys. Anteeksi vain. Köyhyys on köyhyyttä. Tarvitsemme yleisiä linjoja, päästään leikkauspolitiikasta eroon. Energiapaketti tulee tuomaan työpaikkoja Eurooppaan. Kiitos kovin paljon, herra esittelijä. Sitten aikataulu. Mietintöluonnoksen esittely 21.22. kesäkuuta 2017. Tarkistusten määräaika 27. kesäkuuta. Näette hänet teille kovin paljon aikaa. Tarkistusten käsittely 4. syyskuuta tässä esittelylistä äänestys Itressä 11. ja 12. lokakuuta. Seuraava kohta esityslistalla myöskin puhtaan energian paketista hyvin tärkeä energiatehokkuus. Esittelijä Adam Kirk. Esitys on ihan täysin sama, koska tämä on toinen hyvin tärkeä asia – energiapaketissamme, puhtaan energian paketissa. Tiedämme, että energiatehokkuus on myös kolmas pilari energiaunionissa. Energiatehokkuus, kolmas pilari energiaunionissa. Hyvin tärkeä kohta. Jos voisitte aloittaa, kollega Girek? alustuksenne. Kiitos puheenjohtaja, hyvät kollegat. Mikrofoni on huonosti asetettu. Niin, komission ehdotuksella muutetaan direktiiviä vuodelta 2012, eivät ole asianmukaiset. Siteeraan ne koskevat velvoitetta energiasäästöön, eikä itse tehokkuutta. On totta, että tehokkuuden parannus johtaa säästöihin, mutta säästöt esimerkiksi markkinoilla eivät aina johdu tehokkuuden kasvusta alussa meillä on erilaista primäärienergiaa, uusiutuvaa ja uusiutumatonta. Primäärienergiaa pitäisi pitää kumuloituvana primäärienergiana. Siinä otetaan huomioon energia, joka tarvitaan sen lähteen hyödyntämiseen. Siis hiilisjälkeiset pelkästään kemiallisesta energiasta, joka se sisältää, vaan myös miten se saadaan käyttöön. Esimerkiksi ydinenergiassa on niin, että polttoaineen saaminen vie paljon energiaa ja ei ole tehokasta. Sitten on loppuenergia, josta tulee sitten kuluttajan käyttäessä kuluttajaenergiaa. Eli mikä direktiivin tavoite pitäisi olla, jos ei se? jonka komissio esittää. Tavoitteena minun mielestäni pitäisi olla seuraava. Minimoidaan ei-uusiutuvan primäärienergian käyttö. Loppuenergian osalta voidaan käyttää kumuloituvaa laskemista, elinkaarianalyysiä ja taulukkoa. Direktiivi epätäsmällisesti määrittelee säästöt ottaa huomioon primäärienergian ja loppuenergian. Tällä tavalla energiapolitiikkaa muotoilla väärällä tavalla, nimittäin loppuenergian vähentäminen ei välttämättä johda siihen, että ei-uusiutuvien käyttö vähenee. Johtopäätös. Direktiivin tavoitteena pitäisi olla vähentää kulmuloituvaa käyttöä ei-uusiutuvissa primäärienergiassa. Ja näin esimerkiksi sähköenergian konventionaalisen energian pitäisi olla määritelty primäärienergiana ja polttoaineen käytön osalta, mutta uusiutuva energia sähköverkossa, niin siinä pitäisi olla primäärin rasite ja ottaa huomioon se energia, joka tarvitaan reservienergiaan saamiseen konventionaalisessa ja kumuloituvassa mielessä, jos ei aurinko paista tai ole tuulta komissio de facto haluaa tehokkuusdirektiivillä ottaa huomioon energian vähittäismarkkinat, missä periaatteessa paetaan tehokkuusongelmia. Se koskee siis kuluttajan käyttämää energiaa. Ja se erityisesti sähköenergian osalta muotoutuu BKT-pohjaisesti, eli hyvinvointi tai sen, tai sen vastakohta, eli se voi johtaa energiaköyhyyteen. Ne sähköenergian kulutuksessa henkilöä kohti tai BKT per vuosi, silloin voidaan jäsenvaltiot jakaa kahteen. Ne, jotka käyttävät henkeä kohti noin 6000 kilowattituntia, ne käyttävät noin 5000-6000. Ja sitten sellaiset, jossa on jopa 7000 kilowattituntia per vuosi per henkilö. Tietysti tämä äh, kulutuksen kanssa kasvaa lineaarisesti. Eli voiko kaikissa jäsenvaltioissa toteuttaa energiatehokkuuden laskemista niin, että se lasketaan kulutuksen vähentämisenä ensin 20 prosenttia vuoteen 20 mennessä ja sen jälkeen 30 prosenttia ja jotkut ehdottavat 40 prosenttia vuoteen 30 mennessä suhteessa viiden vuoteen tietysti. Tästä tulee esille olennaisia kysymyksiä. Miten uusi tehokkuusdirektiivi pitäisi liittää EUn uuteen ETS-direktiiviin, e joka siis liittyy hiilipäästöoikeuksiin. Onko komission suunnitelmissa se, että ETS-direktiivi saisi aikaan kasvua tehokkuudessa, siis primäärienergian tehokkuuden osalta? Kiitoksia. Uh, thank you very much. Kiitos. Myöskin energiatehokkuuden määritelmästänne primäärienergia, käytetyn primäärienergialähteen tehokkuutena. Ja nyt aloitamme keskustelun. Herra Piper EPP puolesta. Niin, kiitos puheenjohtaja. Nyt kun on juuri kuultu kollega Turmesilta, että maailmanloppu on pian tulossa, niin haluaisin ehkä muistuttaa siitä, että EU Kaikilla aloilla on maailman mestari ympäristössä, ilmastossa, uusiutuvissa energiansäästössä ja hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä olemme esikuvallisia, todella me olemme jopa niin esikuvallisia, että tehokkuusdirektiivin tavoitteen mielessä, siis sehän on voimassa vasta ollut vuodesta 2014, niin se miinus 20 on jo tavoitettu, mutta se ta- tarkoittaa toisaalta, että nämä sitovat tavoitteet, joita nyt vuosikymmentä päähän laitettu, niin eivät ole muuta kuin kristallipalloon katsomista, koska kuka tietää, mitä innovaatioita on tulossa. Elektrosähkömobiilisuus on tulossa nopeammin kuin ajattelemmekaan elektromobiliteetti, mutta tiedämme myös, mitä kriisejä on tullut esille tietyissä osissa Eurooppaa. Sen vuoksi ryhmäni puhuu sen puolesta, että 30 prosenttia on ihan kannatettava mutta tämä tavoitteen asetanta pitää olla sellainen, joka on äh, alustava ja joka toinen vuosi tai joka vuosi arvioidaan uudelleen, mutta 1,5 prosentin tavoite kaikille sen valtioille ei ole kaikille mahdollista, koska silloin tullaan nollaenergiaa, vaan tarvitaan uudelleen tarkastelua myöskin raukeamislausekkeen yhteydessä. Eli olemme sen vuoksi, että artikla 7 täytyy olla joustavampi täytyy olla mukaan luettuna siellä mahdollisuus vaihtoehtoisiin toimiin ja varhaiset toimet e- eivät ole tulleet sillä tavalla huomioon otetuksi, että ne sitten ottaisivat huomioon reilusti e- energiasäästöinvestoinnit. Tämän verran e- tältä erää, koska ei tämä niin monimutkaista tällä kertaa ole. Ja toivon todella, että voimme keskittyä näiden kolmeen artiklaan, joita komissio on ehdottanut. Ja että parlamenttina nyt ei olla taas pesservissereitä ja avata kaikkia artikloja, se johtaisi kaaukseen. Tämä tulee ihan tarpeeksi jännittäväksi, kun ajatellaan näitä sitovia tavoitteita ja pidetään niistä kiinni, mitä vasen, vasen puoli on ehdottanut parlamentissa 40 prosenttia. Kyllä ei tässä järjestelmän, järjestelmää äh, häiritsisi. Oikeuksia täytyy vielä ottaa markkinoilta ja päästäänkö silloin markkinaperusteiseen järjestelmään. Eli tätä taustaa vasten tulee jännittävää, kun keskustelu energiatekuusdirektiivistä käynnistyy, ja kyllä odotan esittelijän kanssa sisältörikkaita keskustelijoita, äh, keskusteluja. Uh, thank you very much. Kiitos kollega teille. Rova van Bossiut. Very much. Uh... Kiitoksia. Olen hyvin iloinen siitä, että Voin olla varjoesittelijänä tämän ehdot, energiatehokkuusehdotuksen osalta. Olen iloinen myös siitä, että komissio ymmärtää sen, että energiatehokkuus on aivan perustavanlaatuinen osa energiaunionia. Minulla on kuitenkin tiettyjä varaumia komission ehdotuksen suhteen. Ensinnäkin tämä tavoite, joka nyt on asetettu, eli miinus 30 prosenttia Euroopan unionin tasolla tai 30 prosenttia lisää energiatehokkuutta. Miten tämä jaetaan jäsenvaltioiden välillä? Mikä vaikutusvalta itse kullakin jäsenvaltiolla on? Tässä puhutaan 400 000 uudesta työpaikasta, mutta missä niitä luodaan? Tämä on tärkeä kysymys. Ja sitten tämä tavoite oman alueeni Flanderin osalta, jota neuvostokin on tukenut, on se, että ensin pyydetään komissiolta kyllä selvyyttä, suurempaa selvyyttä sen osalta, mitä tämä kaikki itse kullekin jäsenvaltiolle tarkoittaa ennen kuin asetetaan mitään prosenttiosuuksia. Minä puolustan edelleen 27 prosenttia, joka neuvosto päätti vuonna 2014. Minun mielestäni tässä nyt on hukattu yksi mahdollisuus, koska meillä on pitkän aikavälin toimia, jotka ovat tehokkaita, mutta niitä ei tässä oteta huomioon. Tässä pyydetään myös hyvin kunnianhimoista täydentävyysprosenttia vuosi, vuosittaisella tasolla, koska tämä on kunnianhimoinen mielestäni, koska joskus täytyy toteuttaa sellaisia infrastruktuuri hankkeita, jotka ovat ajallisesti pitkäkestoisia, mutta tällaisen vuosittaisen prosenttiosuuden kanssa näitä on hankala laskea. Ne toimet, joilla, joita toteutetaan paremman energiatehokkuuden saavuttamiseksi, ne täytyy pystyä toteuttamaan realistisella tavalla. Ja tiedonantovelvoitteet ovat kyllä joskus aivan liioiteltuja. selväksi täytyy tulla se, mitä tässä lasketaan mukaan, mitä ei jokaisen jäsenvaltion ponnisteluja ajatellen. Tämä täytyy selventää, tai muuten Euroopan energiaunionin hallinto ei tule toimimaan. Minun mielestä, puheenjohtaja, kyllä minä lopettelen jo, minusta ei ole hyvä vaatia jäsenvaltioilta sitä, että jo vuonna 2018 ne esittävät ensimmäisen energia- ja ilmastopaketin suunnitelmansa. Tämä aika määrä on tässä aivan liian lyhyt. Eilen kävin erittäin mielenkiintoisen ensimmäisen keskustelun esittelijän kanssa ja toivon, että voimme jatkaa hyvää yhteistyötä. Kiitoksia. Pyytäisin tätä lyhentämään puheenvuoroina, mutta onhan se vaikea, ymmärrän kyllä. Sitten eh, edustaja Turmes, vihreiden, eh, Javorin. No, Javor ei ole täällä, joten puhun hänen puolestaan. Kaikki ne, jotka nyt haluavat tuhota investointi, sijoittajavarmuuden ottamalla käyttöön vuonna 2013 tämän sunset-lausekkaan. Tämä on aika kiinnostavaa. Kyseessä on siis raukeamislausike. Mitä olemme tehneet viimeisessä tehokkuusdirektiivissä, jossa olin esittelijä? Silloin luotiin markkinat energiatehokkuutta varten. Pahinta, mitä nyt sijoittajille voidaan tehdä, on se, että sanotaan, että no, teillä on nyt markkinat, mutta ne päättyvät kymmenen vuoden päästä. Kukaan ei tiedä, mitä tapahtuu sen jälkeen. komissio ei ole nyt ehdottanut raukeamislauseketta juuri siksi, että se on analysoinut tilanteen niin, että jos haluamme investoida energiaa ja tehokkuusmarkkinoihin, meidän on päästävä eroon tästä ra- raukeamislausekkeesta, sunset-lausekkeesta ja antaa varmuutta ihmisille. Katsokaapa vain, no sanotaan tämän saksaksi, kun saksalaista äh, ilmastosuunnitelmaa katsotaan, niin josta kansleri ja kollegasi täällä ovat päättäneet, niin jos luet sen, niin tulet näkemään, että vuoden 2030 jälkeen tarvitsemme paljon energiatehokkuutta, todella paljon. Olin tuolla energiatehokkuus virastosta ja kaikki, jotka tutkivat tulevaisuuden hypoteeseja ja sanovat, että nyt on panostettava energiatehokkuuteen, tietävät erittäin hyvin, että meidän on pyydettävä tätä myös vuoden 2030 jälkeen. Tapasin eilen Ranskan hallituksen ehdi, eh- edustajien, niin ja siellä on vahvistettu tavoite, joka ulottuu vuoteen 2050 mennessä ja koskee energiatehokkuutta, eli paljon pidemmälle kuin 2030. Ottakaa tämän huomioon ja, ja antakaa minun puhua energiatehokkuudesta ennen kaikkea. Se on kaikkein tärkeintä. Tämän lisäksi markkinat, joita olemme täällä hyvin kärsivällisesti ja suurin ponnistuksen rakentaneet, niin olkaapa ystävällisiä, ei nyt niitä tuhota lausekkeilla, jotka aiheuttavat vääristymisiä. On behalf of... Herra Silvaga, puheenvuoro, olkaa hyvä. Buenos días y muchas gracias, señor. Hyvää huomenta ja kiitokset, hyvä puheenjohtaja. Ei tässä mestareita olla, jos emme pysty riittävästi toimimaan ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Ja viimeinen naula tässä nyt on ollut Donald Trump. Meillä on viimeinen mahdollisuus nyt muuttaa ja uudelleen lanseerata talous luomalla työpaikkoja ja luomalla sitä tehokkuutta, jota energiatehokkuus ja tuo mukanaan. Siinähän on paljon sosiaalisiakin hyötyjä. Tämän vuoksi meidän täytyy edelleen Euroopan parlamentin tavoitteita tässä ajat takaa, eli 40 prosenttia energiatehokkuutta vuoteen 2020 mennessä. Jos prosenttiosuus on yli 30, niin tämä tuo suurta hyötyä. Jos me perustamme työmme komission vaikutusarvioihin, mutta lähdemme liikkeelle laajemmasta määritelmästä ajatellen etuja, emmekä keskitty pelkästään kustannuksiin, niin 40 prosentin energiatehokkuustavoite 30 prosentin eh, sijaan tarkoittaisi sitä, että 29 prosenttia voitaisiin vähentää eh, kaasuntuote ja 4,4 miljoonaa lisää työpaikkaa tulisi tässä Samoin ilman laatu parantuisi merkittävästi. Meidän täytyy pitää energiatehokkuutta mahdollisuutena muuttaa mallia, pitää kiinni pitkän aikavälin tavoitteista. Jotta tämä tavoite voitaisiin saavuttaa, meidän täytyy selkeästi varmistaa velvoittava luonne e- niin eurooppalaisella kuin kansallisellakin tasolla. Ja me toivomme, että tämä otetaan mukaan tähän direktiiviin, josta puhuimme aikaisemmin. Ja viimeiseksi vielä artiklan seitsemän osalta. Tämä on yksi tärkeimmistä artikloista tässä keskustelussa. Joustavuuden ja oikeudellisten puutteiden välillä on suuri ero, jotta voitaisiin direktiivin kokonaisvaltaisuus ja johdonmukaisuus varmistaa, täytyy poistaa kaikki nämä porsaan reijät, joiden avulla voidaan välttää kaikkien näiden tavoitteiden saavuttamista. Nämä oikeudelliset puutteet ovat niitä, jotka liikennesektorin ja ETSn kompensaatiojärjestelmän kautta tulevat edelleen alentamaan tätä 1,5 prosentin osuutta 0,75. Kiitoksia. Tamburanoin. Herra Tamburano, EFDDn puheenvuoro. Kiitoksia puheenjohtaja. Useaan kertaan tässä salassa olemme korostaneet sitä, kuinka energiatehokkuus on meille todella tärkeä asia. Se on aivan keskeinen geopoliittinen näkökohta niin, että Euroopan unioni ei olisi niin riippuvainen fossiilisista polttoaineista se tuo myös taloudellisia, sosiaalisia ja ilmastollisia hyviä vaikutuksia. Kyseessä on julkispolitiikan ala, joka tuo horisontaalisia mahdollisuuksia. Olisi vastuullista toimintaa, olisi vastuutonta, jos emme nyt aseta rimaa korkealle tässä lainsäädännössä. Meidän on siis saatava 40 prosentin tavoite, jossa on kansallisia toimialakohtaisia tavoitteita jotka ovat sitovia edelleen jäsen äh, val, liikenteen energioita ei pitäisi jättää pois. Samaan aikaan nämä jäsenvaltiot voivat ottaa huomioon säännöt, joita on saatu liikennesektorilta. Liikennesektori vastaa melkein 30 prosenttia loppuenergian kulutuksesta. Tällainen lähestymistapa ei vaikuta kovin rationaaliselta. Artikla 7.2 kohta E tarvitsee korjauksia. Mahdollisuus sulkea pois energian säästävällä laskelmista tietyt omaan käyttöön kohdistuvat kulut. No, vaikuttaa energian tuottamislaitoksen. Tämä perversio, tämä on vääristynyt toimi. Tällä ei edistetä energiatehokkuutta, vaan kannustetaan uudistuneen energian tuottamista, vaikka sitä käytettäisiin tehottomasti. Näillä asennetaan, asennetaan aurinkopaneeleja, joista saatu energiaa vain tuhlataan. Varmaankin jotkut voivat soveltaa tähän kahdenkertaista kirjanpitoa oman kaltaisissani maissa tietyt uudistavien energioiden kannustus toimet voidaan ymmärtää myös energiatehokkuustoimina. Sitten artikla 10a olisi paremmin säänneltävää seikkoja, jotka koskevat käyttäjien kulutustietojen levittämistä ja niihin pääsyä ja niin edelleen. Replacing Mr. Sitten herra Schaffhauser, joka on herra Chakkan puolesta, EFN puheenvuoro. Oui, président. Je, vous allez dire... Kiitoksia puheenjohtaja. Kenties sanotte, että toistan itseäni, mutta haluaisin kuitenkin osoittaa, mitkä ovat tällaisen vapaaehtoispolitiikan välineet. Ajatellaanpa nyt, että maalla on 4 prosenttia energialaskuansa varten ja se haluaa säästää energiaa 23 prosenttia näillä neljällä prosentilla BKTstä. Eli me puhutaan noin yhdestä prosentista. Sehän tarkoittaa, tarkoittaa sitten tässä realiteetissa 23 prosenttia. Jotta säästettäisiin BKTstä 1 prosentti, niin silloin pitäisi investoida 10 vuoden suunnitelmassa 10 prosenttia BKTstä. Tämä tarkoittaa sitä, että Euroopan unionin alueella, euroalueella, noin 10 miljardin taloudessa pitäisi investoida tätä tietä kulkien noin miljardi. Tämä on Tämä on tällaista aktiivista politiikkaa. Tämä on se, että asetetaan kunnianhimoisia tavoitteita. Mutta tässä kutsutaan tavoitteiksi asioita, jotka ovat tulosta normaalipolitiikasta. Ilman uusia resursseja ei ole uusia tavoitteita. Meillä on keskuspankki, joka on vuoden aikana ostanut julkisia velkakirjoja 1,4 miljardilla. Miksi se on tehnyt tämän eikä ole investoinut miljardia reaalitalouteen? Tämä tavoite on meidän tavo- su- ulottuvissamme ja tällä voitaisiin luoda kolme miljoonaa uutta työpaikkaa noin suurin piirtein ja anna, antaa todellinen mahdollisuus Euroopalle sovittaa tavoitteensa uusiutuvien kehitystavoitteiden kanssa yhteen. Kiitos teille. Kaksi esittelijää. Herra Blanco Lopes, joka vastaa uusiutuvista. Muchas gracias. Kiitoksia puheenjohtaja. Käytän jälleen puheenvuoron täällä. Kaikkein halvin, puhtain ja turvallisin energia on energia, jota ei käytetä. Näin sanotaan komission ehdotuksessa olisi parannettava ja energiaintensiivisiä, tämä tar- tarkoittaa sitä, että tarvitsisimme vähemmän energiaa, jotta voisimme tuottaa saman verran vaurautta. Tämä tuo meille etua, turvallisuuden, riip- energiariippumattomuuden ja kilpailukyvyn alalta, alalla myös päästöt vähenevät. Suuri osa e- e- e- energiatehokkuustoimista ovat taloudellisesti kelvollisia ja näin voidaan myös torjua energiaköyhyyttä, niin kuin täällä on sanottu, mutta on esteitä, jotka mielestäni e- estävät toiminnan Tämä edellyttää, että tarvitaan politiikkaa, jolla näitä toimia edistetään. Olen siis sitä mieltä, niin kuin joku muukin täällä jo aikaisemmin sanoi, että tämä 30 prosentin tavoite ei ole realistinen eikä niin kunnianhimoinen. On otettava huomioon, että tässä parlamentissa on jo vaadittu sitovia 40 prosentin tavoitteita Pariisin sopimuksen yhteydessä. Tarvitaan lisää to- kunnianhimoa energiatehokkuusalalla. Näin voidaan saavuttaa myös parempi uudistuvien energialähteiden käyttöosuus. Kuten hallintoehdotuksessa sanoin, niin tässäkin ehdottaisin, että esittelijän kanssa koordinoisimme töitämme niin, että voitaisiin edistää eh, hiilestä irtautumista päättäväisemmällä tavalla. Kiitos. Ja toinen esittelijä, herra Zanonato, joka on riskivalmiudesta vastuussa. Tutti. Kiitoksia. Kuten tässä juuri esittelijä ja jäsen tuossa ennen minua esitti, että, että energiasäästö ja energiatehokkuus ovat tärkeitä ympäristön suojelun, teollisuuden, kilpailukyvyn, työllisyyden luomiseen, energiavarmuuden kannalta ja lisäksi energiaköyhyyden ehkäisemisen takia. tämä pitäisi siis olla aivan keskeinen aihe toissemme. Minäkin olen sitä mieltä, että 30 prosentin tavoite on liian alhainen. Minun mielestäni oikea, järkevä tavoite olisi 40 prosenttia. On arvioitu, että noin 50 miljoonaa ihmistä Euroopassa ovat eh, energian osalta haavoittuvia. Tämä on tärkeää erityisesti Euroopan itä- ja eteläosissa. Siellä luvut ovat varmaan suurempiakin. Artiklaassa 7 olisi siis selkeytettävä nämä jäsenvaltioiden velvollisuudet, jotta voitaisiin vähentää energiakulutusta. Energia, siis komission ehdotuksessa on asioita, jotka eivät vain vakuuta minua. Energiaköyhyys asia ei riittävällä tavalla käsitellä, se on määriteltävä tarkemmin. Tämä aihe on otettava mukaan kansallisiin energiasuunnitelmiin. Tähän liittyy myös energiatehokkuusinvestoinnin esteet, jotka on otettava pois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 Tärkeää tässä on se, että joka ikinen tämän energialaskussaan maksaa. Joku voi sanoa, että no, tässähän nyt on teknologiaongelma, miten tätä hukkaa voi vähentää. Mutta jos tämä olisi näin, niin energiahukka olisi sama jokaisessa jäsenvaltiossa, mutta joskus saattaa olla kolmikertainenkin ero tässä. Kun ajatellaan tuottajan lähtevä energia, kun se menee jakeluun ja siinä on erilaisia siirtoja, erilaisia sähköjännitteitä ja niin edelleen, niin loppujen lopuksi tässä voitaisiin saavuttaa säästöjä, jotka mahdollistavat meidän lopputavoitteemme saavuttavisen, eli sen, että käytettäisiin vähemmän raaka-aineita. Tämä todellakin pätee myös Romaniassa. Ne syyt, joita on esitetty. Esimerkiksi Saksassa puhutaan verkostoista, jotka eivät ole korkea jännite, vaan verkostoja. No, voin tässä antaa esimerkkejä siitä, miten voidaan saavuttaa lopputavoitteemme. Toisessa direktiivissä energiamarkkinoiden osalta pitäisi toimia niin, että jokaisella täytyy olla mahdollisuus asetta, asentaa omaan kotiinsa aurinkokennoja. Tämähän olisi tehokka, tehokkainta energian kannalta ja kuluttaja tulee silloin hyödyntämään itse tuottamansa energian, ei enää tarvitse verkostoja ja kaikki voittavat tässä. Tämä on aivan uskomatonta tehokkuutta. Minä en nyt odota tähän kysymykseen mitä vastausta komissiolta. Enkä ole saanut vastausta myöskään siihen, miksi paikasta riippuen nämä aurinkopaneelit maksavat kaksin kolminkertaisesti Kenties tämä johtuu erilaisista tuista. Kiitokset vaan komissiolle, että en ole saanut tähän vastausta, enkä kyllä sitä oikeastaan enää odotakaan. Kiitos. Merci, monsieur le président, et là je m'adresse à la Kiitoksia puheenjohtaja. Nyt puhun komissiolle, mutta myös meille muille. Se, mitä tästä komission ohjelmasta puuttuu, vastuu on johdonmuka, mukaisuus. Johdonmukaisuutta tarvitaan. Tässä puhutaan energiatehokkuudesta. Haluaisin muistuttaa kaikkia niitä, jotka ovat pakkomielteisiä kustannusten kanssa, että energian, energialasku on 4 miljardia vuodessa, 40 prosenttia ainoastaan rakennusten lämmittämisen Euroopassa. Tämä on kustannus koko yhteisölle ja yritysten kilpailukyvylle. Ei, ja yrityksessä ei ole kymmenen vuotta oikein kunnolla tähän investointi puhun johdonmukaisuudesta, koska olen toki iloinen siitä, että jotkut muistuvat vielä Pariisin sopimuksen, mutta osoitan sanani komissiolle, koska komissio on jäänyt todella tavoitteiden alapuolella, kun ajatellaan näitä ETS-lainsäädäntöehdotuksia. Meidän valitsemamme tie ja hiilidioksidi ilmaisuus ei kannusta investointeihin päinvastoin. Niin kuin Claude Turmes sanoi, kansainvälinen energiavirasto sanoi, että jotta saavutettaisiin tavoitteet, olisi asetettava hiilidioksidille 140 euron tonnihinta, ei ole tästä hyvin kaukana. Olisi myös 2,5 prosentilla laskettava energiaintensiivisen teollisuuden kulutusta tulevina kuutena vuotena. Haluaisin vedota johdonmukaisuuteen eri lainsäädäntöehdotusten välillä. Kiitoksia. Thank you very much. Uh, Kiitos. Sitten Rova Griffin. Uh, thank you, Chair. A colleagues... Kiitoksia puheenjohtaja. Aikaisemmin kollegat totesivat, että me olemme johtajia ilmastonmuutoksen torjumisessa, mutta pointtina on se, että meidän täytyy pitää kiinni tästä johtajuudesta. Energiaköyhyys, energiaköyhyyden tarkastelulaitosta luodaan parhaillaan ja meidän täytyy varmistaa se, niin kuin Katlinkin sanoi aikaisemmin, että tässä no, nähdään tämä yhteenliittyvyys ja me saavutamme tämän pakettina. Energiatehokkuus on tässä äärimmäisen tärkeä ja meillä on valtaisesti kansalaisia, jotka elävät surkeissa asumisolosuhteissa. Meidän täytyy auttaa heitä 50 miljoonaa elää energiaköyhyydessä. Mitä energiatehokkuuteen tulee, niin tässähän tarvitaan pitkän aikavälin varmuutta ja investointeja, niin että me todella saamme nämä tarvittavat investoinnit. Me tarvitsemme velvoittavia, sitovia tavoitteita, kuten kollegat sanoivat, 40 prosenttia. Esimerkiksi 27 prosentin tarkitus 285 miljoonaa euroa fossiilisiin polttoaineisiin. Yksi prosentti prosentti edistystä energiatehokkuudessa tarkoittaa sitä, että yli kolme miljoonaa kotia voidaan renovoida ja seitsemän miljoonaa pääsee, ihmistä pääsee pois energiaköyhyydestä. Me tarvitsemme lisää kunnianhimoa, me tarvitsemme, meidän täytyy auttaa energiaköyhiä ihmisiä. Kiitos sitten herra Roil. Ihan pieni täydennys tuli mieleen kuitenkin. Jos asetamme yhä korkeammat, tiukemmat energiatehokkuustavoitteet, niin sitten täytyykö se kuka maksaa ja saavuttavatko kaikki jäsenvaltiot. Ja joissakin jäsenvaltioissa, niitä ei, jos niitä ei edes toteuteta tai ei pystytä, niin ei sinnekään järkeä ole. Mutta sitten energiaköyhyys. Meillä nyt on tällä välin käynyt niin, että vaatimusten vuoksi tämä peruskorjaus yhä tulee yhä kalliimmaksi. Sitten vuokrat kallistuvat ja sitten ne, jotka eivät pysty maksamaan halpoja vuokria, niin eivät saa enää asuntoja. Ajattelin tätäkin, eli oikea mittakaava täytyy löytää. Muuten on hy- hyvin hyvät aikomukset, mutta ihan täysin päinvastainen saavutetaan ja uhrina ovat ne, jotka pystyvät maksamaan, ne, jotka ovat rikkaita, niin pystyvät maksamaan kalliista ristetyistä kodeista, asunnoista. Mutta entäs muut? Kolik Schonkel. Kiitos sitten kollega Keli. Uh, thank you. Kiitoksia. Energiatehokkuus on jossakin mielessä kaikkein helpointa saavuttaa. Ensinnäkin ihmisten on oltava tietoisempia tästä asiasta ja siitä, mitä he voivat tehdä kuinka voidaan tehokkaammin käyttää energiaa joka päivässä elämässä. Jokainen meistä voi olla tehokkaampi. Aivan yksinkertaisissa asioissa ovet kiinni, lämmitys pois, tämän tyyppiset asiat. Myös ostotuttumuksiin tarvitaan paljon enemmän valistusta, joten selvästi, jotta selvästi nähtäisiin, mikä on kaikkein tehokkain, ei, ei niinkään, että mikä on mukavimman näkö, näköinen vai mikä on energian mielessä tehokkain. Rakennussektorilla sitten CPD on tässä tärkeää, erityisesti rakentajien on ne ovat tietoisia asioista, mutta edelleen tekevät vanhalla tavalla. On paljon uusia kehityskulkuja rakennusalalla, e, joita on otettu nopeammin käyttöön. Jos ne, jotka rakentavat rakennuksia, eivät ole riittävän päteviä, eivätkä ymmärrä mitä tapahtuu, niin, niin sitten yksilöt, ihmiset ostavat sellaisia taloja, jotka eivät ole mahdollisimman tehokkaita. Toki meidän on asetettava tavoitteita, mutta koko tämä valistuspuoli, CPD ja muut voivat saada aikaan suuria uh, eroja. Kiitoksia. Eh, Mr. Kiitos. Sitten herra Thank you very much. Kiitos. Ensinnäkin haluan kovasti tukea professori Giirekkiä, kun hän lähestymistavassaan ei keskity pelkästään kulutuspuoleen, vaan että myöskin jakeluun ja tuottamiseen äh, keskitytään menetykset näissä ovat paljon suuremmat kuin äh, kulutuspuolella. No ei tietenkään myöskään kulutuspuolta kartoiteta näköpiiristä, mutta paljon enemmän ongelmia on näissä ensimmäisessä kolmessa vaiheessa. Tätä haluan tukea kovasti. Ja toiseksi esimerkki vain, että energiatehokkuudessa on hyvin tärkeää se, että missä sähköä tuotetaan ja lämpöä. 90-luvulla Yksi. Paloi tällainen jätevoimala. Ihan Viinin keskustassa ja sitten ajateltiin, että pidetäänkö se siellä vai viedäänkö muualle. Pidettiin siinä, kun sanottiin, että kun jätettä tuotetaan, se täytyy ottaa ja polttaa siinä paikassa ja sen jälkeen sitten sitten sähköä ja lämpöä tuottaa rakennuksiin, jotka sen laitoksen ympärillä ovat, eikä viedä jätettä 40 kilometriä ulkopuolelle kaupungista sitten takaisin lämpöä 40 kilometriä. että tulee siinä menetetään, tulee menetyksiä matkalla. Eli miten energiatehokkuutta toteutettiin 20 vuotta sitten, hyvä esimerkki, käytettiin kaikki, mitä paikan päällä tuotetaan, eikä menetetä siirtoon eikä jakeluun tai siirrossa ja jakelussa. Sen vuoksi tukisi professori Kirkin lähestymistapaa. Mister... Sitten herra Rybik. Niin, kiitos kovasti puheenjohtaja. Tehokkuus on avainasemassa tietysti myös liikenteessä ja usein puhutaan liikenteen polttoaineista liikkuvuudessa. Tuleeko se ydinvoimasta, hiilestä vai mistä se sähkö tulee. Siinä täytyy ottaa huomioon, että tätä käsitettä continuous driving toteutetaan, koska tietysti ruuhkat ovat kaupungeissa pääongelma ja aina kun tulee autorivi tai rekkarivi, eh, menee punaisista valoista punaisiin valoihin, sitten tulee pientä, pienhiukkasia jarrutuksia, pienhiukkasia, moottoritkin kärsivät, eli kysymys oikeastaan olisi 5G-autosta ja kuitujen tuottamisesta, niin olisi tärkeää siinä hoitaa asia niin, että jat- olisi liikenteessä jatkuvuutta myöskin kaupunkien läpi ilman pysähdyksiä. Ja tässä täytyisi panostaa siihen, että saadaan energiatehokkuudesta parhaat hyödyt ja parannukset. Kiitos komissiolta. Sitten Rova Förster joka on energian pääosastolta johtaja. Kiitoksia ja kiitokset myös tästä mielenkiintoisesta keskustelusta. Eritoten kiitokset esittäisin esittelijälle herra Kirkille. Muutaman seikan toistaisin ja vastaisin kysymyksiin. Ensinnäkin nyt me ehdotamme sitovaa 30 prosentin energiatehokkuustavoitetta vuodelle 2030 ja nykyinen suuntaantava tavoite on 27. Tämä on selkeä mandaatti, jonka saimme 2014 Euroopan unionin neuvostolta. On aivan totta, mitä Kiirek sanoi. Tässä on vielä tilaa tehokkuudelle ja muillekin asioille tarjontapuolelle, mutta myös kysyntäpuolella on energiatehokkuudelle paljon vielä parantamisen varaa. Meidän mielestämme tässä on positiivinen suhde energiatehokkuuden ja PKTn välillä. Meidän täytyy etsiä säästöjä myös uusiutuvien energialähteiden puolelta. Tämä on mahdollista. Niin tuotanto- kuin kulutuspuolellakin on paljon tilaa energiatehokkuudelle ja tätä meidän pitäisi nyt työstää sitten. Mitä tulee näihin eri kriteereihin ja positiiviseen puoleen, jota me syvällisesti analysoimme, ajatellen tätä 30 prosentin tavoitetta, ja mehän korostamme, että tämä on kaikista kustannustehokkain vaihtoehto, vaikutusarviossa sanomme, että tämä luo, loisi noin 400 000 uutta työpaikkaa ja täällä esitettiin kysymys, että mille sektoreille. Suurin osa näistä tulisi rakennus sektorille. Siellä toimii paljon pk-yrityksiä kaikkialla Euroopalla, Euroopassa, mutta myös korkean teknologian sektorille tulisi työpaikkoja. Olemme antaneet parlamentille ja mielellämme lähetämme nämä uudelleen jäsenvaltiokohtaiset luvut ne eivät ole osa julkaistua vaikutusarviointia, mutta me olemme toimittaneet ne jo parlamentille ja mielellään toimitamme uudestaankin, että näette, mitä jäsenvaltiotasolla tapahtuu. Tiedämme myös, että 30 prosentin tavoite vähentäisi 12 prosentilla kaasun tuontia ja säästäisi 17 miljoonaa fossiilisten polttoaineiden tuontikuluja. Mitä tulee artiklan seitsemän? Olemme yhtä lailla sitä mieltä, että artikla seitsemän sen täytyy edelleenkin 2030 jälkeen tuottaa näitä energiatehokkuustavoitteita. Eli poistetaan tämä raukeamislauseke. Aikaisemmassa tekstissä oli tämä raukeamislauseke, joka siis poistuu 2020. Haluaisimme tiettyjä yksinkertaistamisia tehdä artiklan 7, mutta niin kuin täällä on sanottu, niin tähän täytyy myös uudelleen tarkastelun lauseke asettaa, ja se meidän ehdotuksemme mukaisesti olisi silloin vuonna 2028. Artiklan 7 kohtaan 2 esitettiin erityinen kysymys. Tämä ei heikennä tukea energiatehokkuudelle, mutta se pitää kiinni energiatehokkuuden arvosta ja se myös tuo lisää uusiutuvien energialähteiden tukemiseen. Yleisesti ottaen korostaisin, olen hyvin kiitollinen siitä, että kaikki esittelijät ovat täällä eritoten uusiutuvien energialähteiden esittely, mutta myös muut. Korostaisin, että tässä on paljon synergiaa energiatehokkuuden ja uusiutuvien energialähteiden välille. Ja tämä tullaan varmistamaan näissä direktiiveissä ja teksteissä. Toinen eräs seikka, jota vielä korostettiin täällä, oli energiaköyhyys. Vahvasti olisin yhtä mieltä kanssanne siitä, että energiatehokkuudella voidaan puuttua myös energiaköyhyyteen. Meillä on hyviä esimerkkejä rakennerahastojen yhteisrahoittamisesta, rahoittamista energiatehokkuus- ja sosiaalisen asumisen hankkeista. Energiaköyhyyden määritelmä sehän liittyy taas sähködirektiiviin. Siinä ehdotamme, että jäsenvaltioille, että ne luovat kansallisen määritelmän energiatehokkuudesta niin, että voimme paremmin tulevaisuudessa vertailla tätä. Yhtä lailla mainitsin, että, mainittiin, että olemme jo päättäneet luoda energiaköyhyyden tarkastelulaitoksen niin, että voimme paremmin valvoa dataa ja kehityskulkua energiaköyhyyden osalta ja 30, 30. marraskuuta annettu paketti pitää sisällään myös raportin energian ö, hintojen hinnoista. Alhaisen ö, on kotitalouksissa 2008-2012 välillä energialasku on noussut, joten tämä tarkoittaa sitä, että energiakulut ovat hieman korkeammat olleet alhaisen tulotason kotitalouksissa viime vuosien aikana. Tämä on seikka, johon puututaan useassakin otteessa. Viimeiseksi vielä parlamentin jäsen Nikan kysymykseen. Oikein mielellämme tulevaisuudessa palaamme tämän vastauksen kanssa. Kiitokset tästä hyvästä keskustelusta ja olemme iloisia, että voimme, voimme jatkaa tätä keskustelua parlamentin ja komission välillä. Kiitos teille, Rova. Mainitsitte rakennusten energiatehokkuuden. Meillä on erillinen asetus. Kollega Bentsen on siinä esittelijä. Ja se on keskustelun aiheena Itre-valiokunnassa. Sama energia puhtaan energiapaketti ensi kerralla Itrevaliokunnassa on rakennusten energiatehokkuus ja erityisesti loppukäyttäjätehokkuus. Nyt yleistasolla energiatehokkuus ollaan vielä ja esittelijä Kiirek. Loppuhuomionne. Kiitos. Sain vaikutelman keskustelusta, että monissa asioissa emme ymmärrä toisiamme alusta asti olen sanonut, että täytyy etsiä tehokkuutta sieltä, missä menetykset ovat suurimmat. Ja ennen kaikkea energian tuotannossa ja sen siirrossa. Ne ovat ne pää, tärkeimmät lähteet, josta tehokkuutta voidaan hakea. Jos tarkastelemme keskimääräisesti, energi- primäärienergian konversiota sähköenergiaksi Euroopassa, niin tehokkuus on keskimäärin 40 prosenttia. Ja sen vuoksi 60 prosenttia siinä menetetään. Tässä on suuri lähde sillä, että voidaan löytää tehokkuutta. Samoin asuntoasioissa. Siellä on ehkä pienempi reservi, niissä menetykset eivät ole niin suuret tehokkuus on noin 60 prosenttia, mutta sen sijaan tällä alalla voidaan nopeammin toimia. En ole samaa mieltä sen kanssa, että kohta seitsemän riittää. Nyt kun on tämä mahdollisuus, kun tästä nyt kerran keskustellaan, niin täytyy todellakin korjata vuoden 2012 direktiiviä niin, että kaikki kaikilla mailla olisi jonkunlainen visio parantaa energia-asemaansa, energiasioiden tilaa, eikä se mitenkään sulje pois 40 prosenttia tai enemmänkin energiansäästöä, jos löydämme sellaisen teknologian energiatehokkuuden parantamiseen, esimerkiksi lämpövoimaloissa, niin en tiedä. Tiedättekö kollegat, että ydinvoimaloissa tehokkuus on 30-35 prosenttia, kun taas hiilivoimaloissa on 45 prosenttia. Tuuli 40-50 prosenttia. Suurin tehokkuus on vesivoimaloissa, jopa 90 prosenttia. Tähän täytyy, tämän täytyy varaa rakentaa, muuten tulee sitten menetyksiä ympäristölle ja äh, luonnonympäristölle ja mm, raaka-aineiden osalta. Sen vuoksi vetoan varjoesittelijöihin, että tarkastelemme asiaa laajemmin. Harkitsisimme jopa määritelmiä. Vuoden 2012 määritelmät ovat virheellisiä, ne ovat tieteellisesti ottaen huonosti muotoiltuja jopa. Eli tähänkin pitää mennä, ja minä voisin kuvitella, että työ perustuisi tähän. Ja tietysti tehokkuus ja sen parantaminen vaativat suuria investointeja. Ja tässä olen samaa mieltä kollegan kanssa, joka puhui rahoista. Se on totuus. Mutta täytyy sanoa, että mistä välineet löytyvät ja miten niitä täytyy käyttää. Kiitos. Mielestäni on hyvä, että teitte eron loppukäyttäjän osalta tehokkuudessa ja tässä meillä on er, erityinen esimerkki rakennukset. Siitä on erillinen direktiivi, direktiivi josta te nyt puhutte. Ja jota nyt käsittelemme, sehän käsittelee muita asioita, jotka liittyvät loppukäy- energian loppukäyttöön, mutta te painotatte, että kun energiaa tuotetaan ja kun energiaa siirretään, jopa energian lähteiden louhinnassa tai hankinnassa, Siihen menee paljon voimia ja energiaa, myöskin hukkaa, ja nämä kolme osatekijää täytyy myös ottaa mukaan tähän yleiseen tehokkuuspakettiin. Nämä rakennukset ovat erilleen, unohdetaan se. Mutta tässä tapauksessa tietysti on, tämä on hyvin tärkeä ja periaatteinen lähestymistapa. Komissio äsken rouva johtaja yritti jotenkin vastata tähän asiaan, mutta mielestäni tässä tar- vaaditaan vielä jatkotyötä. Missä määrin voimme tehdä väliintuloja teknologiaan ja teollisuuden aloille, kun se ei oikeastaan liity enää markkinoihin liittyviin jokapäiväisiin sääntelyyn, vaan teknologian edistymiseen. Se on viides osa tätä suurta pakettia, jonka nimi on energiaunioni, viidesosa sitä on teknologia. Ja millä tavalla energiayhtiöt voisivat sitä hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla? En tiedä, voidaanko näitä yhdistää, hyvä professori tähän lainsäädäntöpakettiin, mutta työt alkavat tästä. Me tunnemme, että olemme vastuussa kokonaisuudesta asiassa ja energiasäästöt eivät koske pelkästään loppukäyttöä, vaan kaikki energian tuottamisen näkökohdat. Sitten meillä tulee tietysti myös jatkokeskustelut jatkokokouksiin. Kutsun tietysti kaikki esittelijät ja kaikki teistäkin. Ja tähän päättyy keskustelukohdasta, jonka otsikkona oli energiatehokkuus esittelijä herra Kierk. 21.22. kesäkuuta esitetään mietintöluonnos määräaika tarkistusten jättämiselle 28. kesäkuuta. Tarkistusten käsittely on 4. syyskuuta. Samanlainen aikataulu kuin energiaunionin hallinnossa. Kiitos kovasti kollegat tästä. Sitten mennään kohtaan 17 esityslistallamme. Kuten näette, olemme 20 minuuttia myöhässä. Mutta se on ihan luonnollista, kun mikrofoni meni pois päältä. Uh, dear friends. Hyvät ystävät, seuraava kohta esityslistalla. Paikallisyhteisöjen internetyhteyksien kehittäminen. Hyvin tärkeää myös. Internetyhteydet paikallisyhteisöissä. Kollega Zorinja on esittelijä. Niin hyvät ystävät, jos voisin pyytää, että ette keskustele avoimesti istuntosalissamme. Niin hyvät ystävät, hyvät naiset ja herrat. Pitäisimme parempana, että jäisitte tänne, mutta jos se on mahdotonta, niin pyytäisin poistumaan hiljaisesti. Sori, kun sanon sen näin yksinkertaisella tavalla. Selvä. Aloittakaamme. Kollega jo. Siis hyvin Siis hyvin tärkeä mietintö. valiokunta lähteinen mietintö. Internetyhteydet paikallisyhteisössä. Kollega jo esitteli 27. helmikuuta luonnoksensa avoimin mielen keskustelemme näistä kohdista. Ja jos voisitte aloittaa, herra Sorinjo, mietintönne, miltä se näyttää. Mietintöluonnos. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Tarkistusten jättöpäivämäärä oli toinen maaliskuuta, siis tässä kuussa. Tuohon päivämäärän mennessä saimme 108 tarkistusehdotusta. Näistä lähtien voitiin sitten saada aikaiseksi kolme, kymmenen kompromissia, jotka liittyy, joista kolme liittyy tämän aloitteeseen, kolme täytäntöönpanoa. Tässä käytiin jo ensimmäinen varjoesittelijöiden kanssa käytävä keskustelu ja siinä pystyttiin todentamaan suuri yhdenmukaisuus näiden, yhteisymmärrys näiden kompromissien osalta. Näillä kompromisseilla ratkaisemme joitakin kysymyksiä, joita haluaisin korostaa tässä nyt. Korvaamme tässä Otamme käyttöön Open Internet Access vapaan internetin, internetin pääsyn käsitteen käyttöön. Wi-Fi for You-aloite paikallisella tasolla. Siinä, siitä voivat hyötyä tästä pilottihankkeesta etua saavat yhteisöt. Eli tässä valitaan ne julkiset tilat, joissa halutaan tätä soveltaa määrittelemme paremmin sen merkityksen, joka on sillä, että tämä pilottihanke on vapaa hinnan osalta ja rajoitteiden osalta. Tämä liittyy nyt siihen vauhtiin, jota tälle annetaan. Me varmistamme ne sitoumukset resurssien osalta pilottihankkeelle. Näiden resurssien täytyy olla täydentäviä. Meillä on komission paketti mutta tarvitsemme myös kansallista rahoitusta ja muuta rahoitusta, yhteisöllistä rahoitusta. Vahvistamme käsitystä, käsitettä maantieteellisestä tasapainosta. Otamme tähän tällaisen inklusiivisuuden mukaanottamisen mukaan, niin että jokainen jäsenvaltio omassa työohjelmassa voi tehdä erilaisia, voi ottaa käyttöön erilaisia vaihtoehtoja, mutta tietyissä puitteissa vahvistamme myös näkymiä digitaalisyrjäytymisen torjunnasta. Selkeämme, selkeytämme sitä, että tässä ei voi olla kielen liittyviä esteitä niiden henkilöiden osalta, jotka haluavat internetiin pääsyä. Ja että nämä internetyhteydet aloitteiden piirissä, niillä täytyy olla minimissään taattu kolmen vuoden toiminta. Tietysti näitä aloitteita voidaan moninkertaistaa ja tehdä ajallisesti paljon pitempiä näistä. Me voimme mahdollistaa tämän. Me emme ole yhteen ainoan teknologian tässä sidottuja. meidän täytyy ottaa huomioon tässä esimerkiksi maantieteellinen tasapaino ja hintojen yhdenmukaisuus. Minä uskon, puheenjohtaja, että me olemme pystyneet parantamaan tätä tekstiä. 7. huhtikuuta tästä äänestetään sitten valiokunnassa. Niin kuin aikaisemmissa kokouksissakin olen todennut, tämä on pilottihanke, joka voi olla todellinen viitearvo tulevaisuuden kehitykselle eurooppalaisissa kaupungeissa eri alueilla. Me toivoisimme tässä sitä, että voisimme yhdessä komission kanssa luoda sellaiset olosuhteet niin, että jo tänä vuonna saataisiin ehdokkaita tähän pilottihankkeisiin ja näitä Wi-Fi for You-yhteyksiä. Kiitos. Shadow Rapporteurs. Väriesittelijät. Rova Grostet on Rova Sanderin puolesta puhumassa. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä en todellakaan ole EPPn varjoesittelijä, mutta käytän kuitenkin puheenvuoron Rova Sanderin puolesta. Hän on pahoillaan, koska hän joutui lähtemään tältä aikaisemmin tänään. Hän haluaisi kiittää esittelijää oikein hyvästä kompromissihengestä neuvottelujen aikana. EPP tukee täysin tätä Wi-Fi foiu aloite, Tämä on erittäin tärkeä aloite, jotta Euroopasta tulee näkyvämpi ja konkreettisempi, mutta tämän ohjelman se täytyy suunnata todella tarpeet, tarpeessa oleville alueille, kuten maaseutualueille. Joitakin seikkoja täytyy vielä tässä hoitaa, kuten esimerkiksi nämä rajoitteet, millä tavalla varmistetaan se, että internet pysyy ilmaisena ja kaikille avoimena, samalla taaten yhteyden laatu ja voidaan torjua sitten väärinkäytökset eritoten suojellen alaikäisiä. Tämän lisäksi täytyy hyvin jakaa jäsenvaltioiden välillä resurssit pitäen kiinni kuitenkin siitä periaatteesta, että first come, first serve Toivottavasti tämä ohjelma voidaan mahdollisimman pian käynnistää niin, että kansalaiset voivat tästä hyötyä. Olen tästä yhtä mieltä kollegan kanssa. Kiitos teille rouva esityksestänne. Sitten rouva Van Bossuit, esr ryhmän puheenvuoro. Kiitos puheenjohtaja. Minun vähän huolestuttaa, että minulla on ihan eri visio taas siitä, mitä varjoesittelyjen koko, kokouksessa puhuttiin. No, 120 miljoonaa euroa on hankkeen arvo. Voimmeko vakuuttaa kansalaisemme lisäarvosta, kun kaikki tämä raha käytetään ilmaiseen wifi-verkkoon? Se voitaisiin käyttää paljon paremmin infrastruktuuriin varmistaaksemme, että yhteyksiä on alueilla, joilla ei vielä ole. Verkkojen Eurooppa on osoittanut paljon lisäarvoa, jotta on voitu käynnistää suuria infrastruktuurihankkeita ja päästä eroon pullonkauloista, mutta hanke, tämä hanke nyt on tullut Junckerin kabinetista ilman, että on todellakin vaikutuksia mietitty, vähän niin kuin lonkalta heitetty. Monet Monissa yhteisöissä on jo ilmainen yhteys julkisissa rakennuksissa, mutta myös ravintoloissa, hotelleissa yksityisellä puolella, eikä komissio ole tehnyt mitään vaikutusten arviointia. Emme tiedä, onko tämä oikea ongelma, onko kysyntää tälle oikeasti. Miten suuri ongelma on, jos on. Eli mainoskampeena tämä minun mielestäni on. Mikä ei ole hyvä tapa käyttää eurooppalaisten veronmaksajien rahoja. Eli käsiteltävä ehdotus toteaa, että wifi-verkko tulee syrjäisille alueille, alueille, joista on pitkä etäisyys keskustoihin ja niin edelleen. Mutta mikä on vaikutus, jos yhtäkkiä kourallinen ihmisiä saa internetyhteyden ilmaiseksi? Meillä on paljon muitakin haasteita. Nykyään 120 miljoonaa voitaisiin käyttää paljon vaikuttavammin ja tehokkaammin. Puheenjohtaja, tiedän, että parlamentissa yritämme aina päästä kompromisseihin kaikesta, mutta mitä minuun tulee, niin pelkäänpä, että tästä ei voi joustaa. Se on kaikkea sitä vastaan, jota edustan. Ei se ole mitään hyvää talouden hallinnointia. Pahoittelen, kun näin täytyy sanoa. Thank you. Puheenjohtajalle ei ole mikrofonia. Uh, thank you, Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää edustaja Zorin ja muita varjoesittelijöitäkin. Haluaisin aloittaa puheenvuoron tästä ehdotuksesta aika vastamielisesti. ECR-kollegani käsitti, että kyseessä on harjoitus, jonka tarkoituksena on kannustaa eh, eh, tai tätä muuhun pakettiin Voin kyllä toimia rakentavasti, kunhan ymmärrämme, että tuloksena pitäisi olla kannustamme todelliseen muutokseen, joka merkitsee myös kulttuurin muutosta ja sitä, että levitetään digitaalista yhteiskuntaa ja wifiä kaikille Eurooppaan, myös kaukaisille alueille, Tämä on se käsitys, mikä olemme, mikä olemme saavuttaneet. Missä tapauksessa en tule tukemaan mitään, minkään muun jatkamista, koska nyt on tarkoitus saada aikaan tällaista muutosvoimaa. Niin on hyvä, että on yhteisymmärrystä varjoesittelijöiden välillä. Mielestäni tuo Rini on päässyt hyvään tasapainoon ma- maantieteellisesti ja tämän first come, first serve periaatteen välillä. Tässä on aika monitahoinen lähestymistapa, joka on tarpeen. Ja olen sitä mieltä, että täällä kompromississa kahdeksan puhutaan myös maantieteellisestä tasapainosta ja digitaalikuilusta. Jotkut kollegat täällä puhuvat näistä kaukaisista tai maaseutualueista, joissa tilanne on paljon vaikeampi. Tässä kompromissitarkistuksessa olisi, jos ottaisimme pois viimeisen lauseen, niin se olisi vielä selkeämpi. Minusta on hyvin selvä asia se, että, että tarvittaisiin vaadittaisiin palautetta, että komissio valvoisi tilanteen. Haluan mennä yksityiskohtiin, mutta että komissio sertifioitui tavarantoimittajia ja viestii kaikkien kuntien kanssa. No tässä olisikin aikamoinen vuorityötä, mutta minä luotan kuitenkin komission kyllä, tämä varmaan jollakin tavalla onnistuisi. Tarvittaisiin siis arviointia, joka ei koske ainoastaan äh, loppuun saatettujen hankkeiden äh, rahan käyttöä, vaan, vaan kaiken kaikkiaan tätä kerrannaisvaikutusta ja äh, onko saavutettu muutosvoimaa. Jos minä vaikka aloitan jossakin kunnossa hankkeen, niin olisi nähtävä, että se on vaikuttanut myös naapurikuntiin. Näinhän on todella saatu todella suuria muutoksia aikaan. Kun yhdessä kunnassa tehdään muutoksia, se saa muitakin toimimaan. Jos tähän päästään, niin sitten voisin sanoa, että kyllä tuli tehtyä hyvää työtä, mutta tämä edellyttää komission taholta tilanteen arviointia. En nyt todella halua mennä tässä yhteen yksityiskohtiin, koska olen vähän vastenmielinen koko tähän tehtävään ja myös on sanottava, että kompromissi tarkistuksia voin tukea niillä ehdoilla, jotka mainitsin. Äh, Kiitos kollega. Sitten herra otti Kuen puheenvuoro. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin aloittaa tässä kiittämällä Carlos Sudinjoa erittäin hyvästä keskustelusta, jota kävimme varjoesittelijöiden kokouksessa. Kiitän häntä myös siitä, että hän yritti pitää mukana mielessään kaikkien poliittisten ryhmien prioriteetit. Olen yhtä mieltä esittelijän vetoomuksen kanssa siitä, että meidän pitäisi tukea tätä aloitetta niin, että vapaa internetyhteys julkisten viranomaisten toimista tapahtuisi. Me olemme esittäneet muutamia tarkistuksia, mutta olemme yhtä mieltä näistä kompromisseista ja eri toten siitä, että internetyhteyden pitäisi olla ilmainen yliopistoissa ja julkisilla, julkisissa tiloissa. Olemme esittelijän kanssa yhtä lailla yhtä mieltä siitä, että tähän täytyy taata talousarvio, jolla voidaan saada aikaiseksi maantieteellisesti tasapainotettua tukea näille, tälle hankkeelle. Kuitenkin mukana on myös ehdotus siitä, että tässä olisi periaatteena tällainen first come first serve järjestelmä. Minun mielestäni nämä kaksi ajatusta ovat keskenään ristiriitaisia, joten haluaisin poistaa täältä tämän first come first serve viitteen ja varmi, meidän täytyy varmistaa se, että paikallisviranomaiset voivat toiveidensa mukaisesti näiden internetyhteyksien toteuttamisen osalta toimia. Meidän pitäisi myös keskittyä sellaisille alueille kuin äh, vuoristoalueet, saaristoalueet ja äärialueet Euroopan unionissa, koska niillä on kaikista eniten ongelmia internetyhteyden saamisessa. Kaikkien, kaikkien sosiaalisten ryhmien pitäisi pystyä internetyhteydestä hyötymään. Ja täytyy tehdä selkeäksi se, että langaton internetyhteys, sen pitäisi olla ilmainen ja se pitäisi toteuttaa ilman mitään piilokustannuksia, esimerkiksi mainosten hyödyntämistä ihmisten henkilötietojen keräämisen kautta. Kiitos. Kiitos sitten herra Blanco Lopes. Kiitoksia puheenjohtaja. Mikrofoni on vähän väärässä suunnassa. Kiitoin. Kiitin Carlosia jo aikanaan hänen ehdotuksestaan. Olemmekin tehneet yhteisen tarkistuksen ohjelman edunsaajien pitäisi hyötyä tästä ilmeistä käytöstä ainakin kolmen vuoden ajan. Olen kuitenkin sitä mieltä, että täytäntöpanossa olisi haettava synergiaa muiden eurooppalaisten rahastojen kanssa ja olisi korostettava sitä, että taataan vähiten kehittyneiden alueiden tai siirtymävaiheessa olevan alueiden tilannetta ja näin edistetään sosiaalista ja alueellista kohesiota Euroopan unionin alueella ja pyritään torjumaan digitaalista kuilua. Edelleen olen sitä mieltä, että olisi otettava mukaan takeita, jotta voitaisiin taata hyvin nopean verkon käyttö markkinoilla. thank you very much. Kiitos. Nyt haluaisin pyytää, että Komissio puhuu. Pääosastoa edustaa herra Dupuy. Thank you, Mr. President. Kiitoksia puheenjohtaja. Olemme oikein tyytyväisiä siitä, että täällä näkemykset ovat varsin lähellä toisiaan tämän taimavaliokunnan jäsenten keskuudessa. Suurimmat huolet komissiolle koskevat tietenkin ajoitusta, jota esittelijäkin korosti Meille on hyvin tärkeää, että tämä aloite mahdollisimman nopeasti pääsisi käynnistymään ja olemme oikein tyytyväisiä siitä, että parlamentissa asiat sujuvat siihen malliin, että nopeasti päästään toimintaan. Asia, jota tähän mennessä ei ole mainittu, on budjetti. Tämä onkin yksi niistä asioista, joka edellyttää hieman huomiota niin, että voitaisiin nopeasti päästä sopimukseen kolmikantaneuvotteluissa. Mitä tulee näihin muihin ulottuvuuksiin, jotka täällä mainittiin tänään, niin nämä rajoitukset lajasäädännössä pitäisi olla käytännönläheisiä ja tasapaino erityyppisten alueiden välillä ja sitten tämä first come, first serve ulottuvuus eivät ole sellaisia, jotka on mahdoton sovittaa yhteen. Ne eivät sulle toisiaan pois. Me todella uskomme, että aivan kuten tässä on huoli joillekin jäsenvaltioille, se on huoli myös komissiolle. Nimittäin se, että täytäntöönpanon vaiheessa on katsottava, että nämä sekin jaetaan tasapainoisesti kaikkialle Euroopan. Lopuksi vielä täydentävyydestä rakennerahastojen ja muiden rahastolähteiden kanssa, samoin kuin koskien äh, tätä ensimmäisen tarjouspöntökierroksen arviointia. Tämäkin äh, nämä kommentit ovat hyvin samalla linjalla meidän kanssamme ja äh, pyrimme tekemään työtä tällaisen hyvän hallinnon ja avoimen raportoinnin puolesta ja toivomme, että tästä järjestelmästä tulee myönteisiä kokemuksia kaikille Eurooppaan. Kiitoksia. Kiitos kollega Sorinjo. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kaikista puheenvuoroista kollegoja. Tämä budjettikysymys tietystikin on avainkysymys trilogissa tässä vaiheessa, jos tämä otettaisiin käsittelyyn, niin budjettivaliokuntahan tästä, tämän tekisi, mutta perustavanlaatuisesti tämä on sellainen kysymys, jonka takana meidän täytyy olla yhtenäisenä rintamana ja meidän täytyy työskennellä hyvin päättäväisesti tämän asian osalta trilogissa. Tällä hetkellä meille on tattu 95 miljoonaa euroa aloitetta varten, mutta olen sitä mieltä, että me voimme saada vielä hieman enemmänkin sen lisäksi, mitä nyt voidaan saada tätä varten vielä kansallisista lähteistä ja rakennerahastosta. Me tässä työstämme ratkaisuja, jotka olisivat parempia eri toteen, kun ajatellaan näitä kysymyksiä, jotka liittyvät niihin määritelmiin. Mitä rajoituksia tässä voi olla vastauksena kollega Sandersille ja samoin myös tämä mukaan otto, inklusiivisuus Mekin olemme esittäneet tarkistuksia tähän niin, että tätä ulottavuutta voitaisiin vielä parantaa. Sitten valvonta, kysymys, tämä on aina hyvin kaiken ytimessä. Kollegat elitsevät tämän esitteen. Ja on aivan selvää, että me yritämme ja uskon, että löydämme hyvän tasapainon first come first serve periaatteen osalta paikalliset viranomaiset voivat sallia sellaiset kriteerit, jotka ovat first come first serve logiikan kanssa siinä suhteessa, että saadaan aikaiseksi tasapaino. Uskon puheenjohtaja, että tasapaino kyllä löydetään, mitä tulee sitten tähän ECRn kollegan puheenvuoroon, aivan niin kuin tässä sanottiinkin. Hän on itse, tai ECR-ryhmä on sitä mieltä, että olisi ollut muitakin tapoja paremmin käyttää näitä resursseja. Muut ryhmät eivät ole tätä mieltä. Me yritämme tämän aloitteen osalta saada parhaan mahdollisimman tulokseen. Tässä voidaan tietysti tehdä muitakin aloitteita, mutta tämän osalta kompromissi voisi olla hankala Kiitos. Kiitos. Palattaisin mieleen sen, joka on kirjoitettu asiakirjoihin, niin 25. huhtikuuta on äänestys ja täysistunnosta käsittelystä päätetään myöhemmin. Kiitos esittelijälle, varjoesittelijöille ja siirrytään kohtaan 18. Tutkimus The European Implementation Assessment on Horizon 2020. Tutkijat esittelevät Euroopan parlamentin tutkimusyksikön tutkijat. Jos voisin pyytää. Jaha, olet, istuttekin täällä. Kiitos kovasti. Johtaja Schmidt tulee hetken kuluttua komissiosta. Kovin mielenkiinnolla kuuntelisimme teitä. Lyhyt alustus, koska se on myös yleisesti ottaen meidän mietintömme seuraava kohta. Siinä esittelijä on edustaja Ruis. Nyt olemme kiistuneet kiinnostuneita siitä, että mitä olette mieltä meidän arvioistamme. Ymmärrän, että se olisi keskustelun pääaihe teidän puoleltanne. Olkaa hyvä. Mr. Um, Mike Koine. Herra Mike Koine. Tutkimusyksiköstä. Um, thank you, Chair. Um, Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin ottaa esille, että horisontti 2020 arviointi on osa laajempaa toimeenpanoarviointia, jonka vaikutusten arviointiyksikkö tutkimusyksikössä on julkaissut. Noita muutamia muita tutkimuksia sieltä näkyy kuvassa. Minä puhun kolmesta horisontti painopisteestä – tutkimus- ja teollisuusnäkökulma, ja sen jälkeen kollega jatkaa, joka tarkastelee muita näkökohtia. No jos tarkastellaan ensin painopistettä tieteen huiput, tuli esille, että on kovasti tukea kautta Euroopan tälle nimenomaiselle ohjelman osalle. Mielestämme se on olennainen panos kilpailukyvyn puolesta. Jos tarkastellaan eri osatekijöitä, tutkimusneuvosto on tukenut kovasti. Ja se on oikeastaan menestystarina. Tutkimusinfrastruktuurit vaikuttavat välttämättä infrastruktuurien kehitykseen menestyksekkäästi. Tulevaisuuden äh, teknologiat ovat myöskin vaikuttaneet merkittävästi Euroopan johtavaan asemaan tietyillä aloilla, kuten kvantit, viestintä, nanot, robotiikka ja monimutkaiset järjestelmät. Marie Skłodowska-kyritoimet ovat houkutelleet kansainvälisiä lahjakkuuksia Eurooppaan tutkimuksessa ja koulutuksessa. Teollinen johtajuus. Siinäkin tuli selville, että teollisuuden alat arvostavat kovasti, että innovaatiotoimet saavat paremmin rahoitusta, erityisesti uusien välineiden kautta, pk-yritysväline ja Fast Track Innovation. Ja teollisuusjohtoisten välineiden parannettu käyttö, kuten julkisen ja yksityisen kumppanuudet vähennetty rahoitus perustutkimuksille ja sen kielteiset vaikutukset tutkimuslaitoksille. Tällainen tunne on. Ja on myös saatu selville, että suurin osa yhteistyötä tutkimuksen ja teollisuuden välillä on keskimääräisellä valmiustasolla. Mahdollistavat tekniikat. 52 prosenttia avustuksista menee elinkeinoelämän järjestöille – nehän yleensä ovat aika pieniä, niin se on vain 26,7 prosenttia koko määrärahosta. Erityisesti tällä alalla äh, tuli selville, että liittyen ICT, yleinen lähestymistapa on, äh, yleistä lähestymistapaa arvioidaan yleisesti tyydyttäväksi, kun äh, vastataan moderneihin haasteisiin sitten yhteiskuntaan liittyvät haasteet. Analyysi osoitti, että on selkeitä eroja eri haasteiden välillä. Erityisesti siinä, miten private for profit-yhtiöt osallistuvat. Integroitu liikente, älykäs ja vihreä. 55,3 prosenttia osallistumisesta tulee yksityiseltä sektorilta, kun taas aloilla sikiökliin tehokas energia siellä myös. Sitten taas väestömuutoksessa, hyvinvoinnissa, terveydessä vain 27,2 ja Eurooppia muuttuva maailma vain 17,9. Eli kun näitä eroja tarkastellaan. Osittain ne selittyvät sisäsyntyisillä eroilla perustutkimuksen tarpeessa eri aloilla, mutta myöskin välineiden valinta näillä aloilla suuntaa osallistumista suuntaan tai toiseen. Sitä voitaisiin tarkastella myös lähemmin. Mutta täytyy myös ottaa huomioon tällä alalla muita toimia, joita tehdään, kuten Innovative Medicines-aloite. Tässä kolme painopistealuetta ja yhteenvetona tuli jo esille avainasioita, jotka täytyy ottaa huomioon valintaprosessit johtavat siihen, että eliittilaitokset saavat rahoitusta keskitetysti. Ja voidaan sanoa, että se ei rohkaista, laaja, rohkaise laajaa osallistumista ja että tietyt laajemmat horisontin tavoitteet saavutettaisiin. Lineaarinen malli innovoinnissa myöskin, joka on sisäsyntyistä aika paljon horisontin prosesseissa, niin ajatellaan, että se olisi haitta pienen kapasiteetin tutkimus- ja innovointihankkeelle ja alueelle myös. Olemme huomanneet, että useita kommentteja tuli aivovuodosta. Se on äh, haaste useissa osissa Eurooppaa ja useissa maissa. Myöskin se, että tämän kaiken takana – jos Euroopan nyt pitäisi saavuttaa tavoitteensa 3 prosenttia BKTstä investoitaisiin tutkimukseen ja tuotekehitykseen, niin täytyy löytää vielä lisää miljoona tutkijaa, jotta se saataisiin aikaan. Tutkimuksen teollisuuden osallistujat kyllä arvostavat monikansallisia kumppanuuksia, jotka ovat olennainen osa horisonttia. Se onkin todella olennainen osa koko lisäarvoa, joka ohjelmasta tulee mutta on sellainen tuntemus, että suurten yhteenliittymien hallinnointi voi olla rasite. Osallistujat pitävät yksinkertaistuksia hyvänä, yksinkertaistamista hyvänä, mutta tietysti enemmänkin voidaan tehdä ja on parantamisen varaa erityisesti sisäisten kustannusten kirjaamisessa ja asioissa kuten henkisen omaisuuden suoja kokemuksien vaihto ohjelmassa voisi mielestämme lisätä teollisuuden osallistumista. Meillä oli myös sellainen tunne, että ohjelmassa ei pystytä saavuttamaan hyvin dynaamisia ja innovatiivisia startup-yrityksiä. Ne vaatisivat erimalaista rahoitusta, jotta niitä voitaisiin auttaa kriittisinä kriittisissä vaiheissa. Syne yhteisvaikutukset kansallisten ja alueellisten ohjelmien kanssa ovat oikeastaan vasta päässeet liikkeelle. On vähän vaikea niitä kommentoida vielä. Ei ole vielä tarpeeksi näyttöjä ja tuloksia. Mutta huomasimme myös, että rakenne- ja investointirahastoissa oli näkökohtia, jotka eivät ihan sovi erityisesti älykäs erikoistuminen on mielessämme, eivät sovi laajojen yhteiskunnallisten haasteiden kohtaamiseen. Keskittyminen toisaalta, mutta myöskin laajat kysymykset täytyy ottaa tässä huomioon ja sovittaa yhteen. Suositusten mielessä sitten ensinnäkin liittyen äh, yli kirjaamiseen. Keskitytään paremmin tarjontamenettelyissä ja sitten kansallisten yhteispisteiden toiminta myöskin. Ristiinoppiminen ja lannoittaminen eri yhteiskunnallisissa haasteissa kokemukset näyttävät olevan erilaisia. Tarvitaan myös edistystä yhteiskuntatieteiden ja äh, humanististen tieteiden mukaan ottamisessa. ICT-asioissa on näyttö siitä, että täytyy edistyä vielä big data-asiassa erityisesti. Ja rahoitusasia on tietysti myöskin vielä keskeinen. Tästä osasta lopuksi haluamme sanoa, että arviointipaneelit, erityisesti korkean teknologian valmiustasoista, voisivat olla kokoonpanoltaan tasapainoisempia niin, että ehkä olisi enemmän edustusta elinkeinoelämän puolelta. Kiitos ja sitten tämä oli näkökulma sana puheenjohtaja, joka, jossa oli tutkimus ja äh, teollisuus äh, keskiössä. Nyt sitten talous ja rahoitus tulee mukaan kuvaan Horisontti 2020 ohjelmassa. Kiitoksia. Kuten todettiin, niin kyseessä on myös Horisontti 2020 arviointiin taloudesta rahoitusvinkkelistä katsottuna. Haluaisin lyhyesti tämän esitellä kerron metodologiasta, tärkeimmistä löydöksistä ja suosituksista. Ensinnäkin metodologisena katsomme eri välineitä ja dataa, jossa on kaikki EU-rahoitettu ohjelmat mukana. Katsomme työohjelmia, Horisonta 2020 ohjelmaa itseään ja analyysi perustuu myös useille tapasoja tutkimuksille ja haastatteluille ja muille. Tämä ei ole mikään perusteellinen arviointi, se olisi edellyttänyt paljon enemmän aikaa. Tämä on korkean tason arviointi, mutta kaikki analyysimme perustuvat tosiasioille, jotka voimme osoittaa. Olemme saaneet myös muita tietoja, jotka ovat mukana kertomuksessa, mutta osa tiedoista välttämättä, jos sitä emme pitänyt relevanttina, niin se ei ole sitten mukana päätelmissämme ja suosituksissamme. Tärkeimmät löydökset ensinnäkin. Sidousryhmät totesivat, e, että heillä on hyvä käsitys siitä, miten ohjelma toimii. Tämä ei näy täällä diakuvassa, mutta näin kuitenkin on tärkeimmät löydökset. Yksi horisonttiohjelman tavoitteista koskee sitä, että sen kautta pitäisi parantaa työllisyyttä ja kasvua Euroopassa. Tämä olikin yksi kysymyksistä, jota meiltä kysyttiin. Eri sidosryhmät totesivat, että tämä on asia, jota on vaikea mitata, vaikea arvioida ja siihen on useita syitä. Joihinkin vaikutuksiin menee vuosia, jopa yli kymmenen vuotta joissakin tapauksissa. Jotkut näistä vaikutuksista, mitä ohjelma voi tuoda tullessaan, voivat myös näkyä innovoinnin muodossa, joten on hyvin vaikea arvioida tällaisia vaikutuksia on todettu, että on kyllä erityyppisiä indikaattoreita ja mittaustapoja, joilla voidaan arvioida ohjelmien eh, menestystä, erilaisia empikoyritysten osallistumistasoja ja malleja, mutta nämä ovat liian yleisellä tasolla ja ne eivät ole riittävän spesifejä eh, eri ohjelman osa-alueiden osalta. Ohjelma on suhteisiin liittyy erityisiä ongelmia, mutta menen tähän kohtaan kolme se koskee sitä, että eri sidosryhmillä on eri käsitys siitä, kuinka tämä ohjelma on rakennettu. Joillakin on sellainen vaikutelma, että se suosii tiettyä teollisuutta toisten kustannuksella. Joillakin on myös erilaisia näkemyksiä siitä, pitäisikö tässä keskittyä enemmän sovellettavaan tieteeseen vai perustieteeseen. Toiset sidosryhmät toteavat, että tässä pitäisi olla erilainen tasapaino huomioiden teollisuus, jolla on pitkä tai toisaalta lyhyt tuotantosykli. Kuinka voimme sitten puuttua näihin eri huolenaiheisiin, joita sidosryhmät ovat esittäneet? Uskomme, että selkeän vastauksen pitäisi koska sitä, että ohjelma on keskittynyt niille alueille, jotka ovat strategisia painopistealueita, mutta kysymys kuuluu, kuinka nämä strategiset painopistealueet on sitten muotoiltu. Ohjelman tavoitteiden tavoitteet olisi pitänyt määritellä koskien yleistä hyötyä tai hyötyä, joita ohjelman eri osa-alueet toivat yhteiskunnalle. Tämä on selkeästi todettu vaikutusten arviointiin kertomuksessa, joka on Horisontti 2020 ohjelman liitteenä, mutta sidosryhmät olisivat hyötyneet paremmasta, selkeämmästä yhteydestä jokaiseen painopiste alueeseen ja näihin markkinatoimiin. Tähän olisi voinut vaikuttaa myös eri ohjelmien ulkoiset vaikutukset ja, ja, ja, ja jatkovaikutukset muille teollisuuden aloille. Tämä asia olisi voitu selkeyttää. Kysyimme myös sidosryhmiltä budjettimäärä rahoista ja, ja selkeästi huomattiin, että jotkut osa-alueet olivat, niihin, niihin oli osallistuttu odotettu suuresti, mutta tulokset olivat vähäisiä. Tämä ei välttämättä ole ongelman, ohjelman ongelma. Tutkijat ovat paljon mukana. Meistä tämä myönteinen asia, eli työ, tutkijat ovat saaneet tästä tiedon ja he haluavat lähteä mukaan. He ovat tuoneet oman panoksensa mukaan, he haluavat osallistua ohjelmaan. Toisin sanoen olisi ollut ongelma, jos olisimme huomanneet, että osallistumisen taso on ollut alhaista ja että joissakin osa, on osa alueella olisi ollut hyvin vähän osanottajia. Kuitenkin tällä voi olla jotakin haittavaikutuksiakin. Täällä on puhuttu esimerkiksi, edes, esimerkiksi sitä, että menestysprosentteja katsottiin ennen kuin äh, haluttiin osallistua tiettyihin ohjelmiin, joten tietyn tyyppinen äh, tutkimus saattaa tästä kärsiä. On tärkeää, että tutkijat näkevät tämän mahdoll- oikeudenmukaisena mahdollisuutena. Havaitsimme myös, että jotkut osallistujista olivat huolissaan äh, tarjaajien tekijöiden arviointiprosesseista. Jotkut näistä ongelmista saattavat johtua siitä, että tutkijat olivat turhautuneita, kun he hävisivät jo näitä, näissä tarjouskilpailuissa kuitenkin uskomme, että kun otetaan huomioon, miten on tehty, niin kyllä tässä legitiimiys on säilytetty. Avoimuuden puutteeseen on kuitenkin puututtava ja tarvitaan eri ehdotusten arviointiin asiantuntemusta. Yksinkertaistaminen on edistänyt verrattuna aikaisempiin ohjelmiin. Olemme kuitenkin saaneet tiettyjä huolenaiheita. koskien tiettyjä virastoja, jotka valmistelevat osanottajien tarjousehdotuksia. Edelleen täällä on nähty ongelma, jonka mukaan varat keskittyvät tietyille sidosryhmille. Puheenjohtaja yrittää keskeyttää. Sitten voi olla, että tässä on samanaikaisesti pyritty liian moniin toimintapoliittisiin tavoitteisiin. Halutaan saada huipputiedettä, mutta sai, samanaikaisesti halutaan toimia osallistavalla tavalla. Menenkin tästä saman tien suosituksiin. Ensinnäkin ongelman määritelmä ja miksi eri Eri ongelmat on tällä tavalla esitelty. Tarvitaan parempia määritelmiä ja niiden välittäminen paremmin sidosryhmille. Toisekseen olisi käytettävä näyttöä, jota on saatu markkinaepäonnistumisista, kun arvioidaan näiden tarjosten kokoa ja ulottuvuutta. Edelleen olisi ar- valvottava tuloksia ja huomioitava nämä epäonnistumiset ja sitten pari lopuksi vielä laadun arviointi ja yksinkertaistamisprosessi. Nämä toimivat hyvin, mutta voitaisiin antaa ohjeita siitä, mitkä ovat yleisempiä virheitä, niin että ihmisille tulisi sellainen vaikutelma, että he ovat saaneet tiedon, eivätkä he teke, tekisi virheitä hakuprosessin aikana. Kiitos, valitettavasti aikaa on vähän. Niin kollegat sanoisin, että nämä kolme herrasmiestä, jotka näette edessä, kaksi tutkijaa ja hyvin tunnettu pääjohtaja Robert Jan Smith, ovat täällä myös silloin, kun keskustelemme Horisontti 2020 arvioinnista, siis väliarvioinnin osalta ja yhdeksännen puiteohjelman 19 puiteohjelmaa koskevan ehdotuksen osalta. Se onkin me seuraava kohta. Ehkä jos teillä olisi lyhyitä kysymyksiä, niin olisi mahdollista käsitellä niitä myös. Nämä kolme herrasmista voivat käsitellä myöhemmin. Niin, mietintö tulee, mutta voitte käsitellä myös sen jälkeen, kun on vähän vähän aikaa. Jos hyvin lyhyitä kysymyksiä, ei muuta, ei kommentointia, kysymyksiä tutkijoille. Voitte sen tehdä nyt. Rova Niebler, ihan lyhyt kysymys, jos haluat, tai myöhemmin. Keskustelun aikana, selvä. Hyvä. Se on hyvä. Mennään mietintöön. Esittelijä, edustaja Ruis. Siis meillä on puheita ja tunnette asian hyvin. Rova Ruis, jos voisin pyytää, että aloitatte keskustelun esittelijänä. Kiitoksia puheenjohtaja. Yritän puhua lyhykäisesti niin, että tässä jää aikaa vielä keskustelullekin ja kommenttien kuulemiselle. Haluaisin lähteä liikkeelle sanomalla sen, että tämä mietintöehdotuksen tavoitteena on saada aikaiseksi tasapaino kaikkien eri intressien ja näkemysten välille, joita olemme saaneet eri osapuolilta, niin ohjelman osallistujilta kuin myöskin muilta tahoilta, samoin asiantuntijaryhmiltä ja näiltä formilta, joita on järjestetty jo vuoden 2000, vuodesta 2015 lähtien – samoin tutkimuksen pääosastolta ja olematta näitä näkökulmia myös julki, ITREN julkaisemasta tutkimuksesta ja keränneet kokemuksia Espanjasta, Portugalista, Italiasta niin, että näemme, miten eri alueilla – osallistutaan tähän, mikä on julkisen ja yksityisen sektorin välinen suhde. Ensinnäkin yleisellä tasolla haluaisin lähteä liikkeelle hyvin positiivisesta arviosta. Tämä ei ole oma näkemykseni, vaan pelkästään vaan kaikki nämä eri toimijat, jotka ovat tässä olleet mukana, niin heidänkin alku arvio tästä ohjelmasta on hyvin myönteinen ja näin ollen haluaisinkin ensimmäiseksi pyytää vahvistusta tälle. Toiseksikin turvallisuus, vakaus ja ennakoitavuus tiet- tieteelliselle yhteisölle yhdeksässä, yhdeksännessä tutkimuksen puiteohjelmassa, kun otetaan huomioon tämä 2020, horisontti 2020 ohjelman yleinen arviointi, niin tätä kaikkea pitäisi nyt tavoitella. Horisontti 2020 on keskeinen ohjelma, keskeinen tavoite myös tässä yhdeksännessä puiteohjelmassa. Horisontti 2020 syntyi hyvin vaikeassa taloudellisessa tilanteessa. Siinä kilpailukyky ja eurooppalaisen innovaation parantamisen tarve oli äärimmäisen tärkeä tavoite. Nytkin tässä kiinnitetään huomiota uusiin viime vuosina nousseisiin haasteisiin ja nyt pitää ottaa nämä huomioon myös tulevaisuudessa. Ajatellaan vaikka populismia, terrorismia, epäturvattomuutta tai muukalaisvihaa. Haluaisin puhua myös talousarviokysymyksistä ja rahoituksesta. Horisontti 2020 on menestykset menestykseltään tärkeä ohjelma. Siihen on hyvin vahvasti osallistuttu. Tässä on merkittävä määrä tärkeitä hankkeita, hankehakemuksia mukana, mutta vain 14 prosenttia näistä hankehakemuksista saa rahoitusta taakseen. Täytyy ottaa huomioon se, että monet näistä hankkeista, joita ei rahoiteta, ovat laadultaan erinomaisia kuitenkin. Se, että yksi yhdestä toista hankkeesta saa tukea, tarkoittaa sitä, että parlamentti jo kahdeksannessa puiteohjelmassa antoi merkittävää talousarvioon lisää ja tätä täytyy vielä vahvistaa yhdeksännen puiteohjelman osalta. Konkreettisesti tässä puhutaan siitä, että palautetaan nämä sata miljoonaa euroa, joka oli, jotka olivat parlamentin alkuperäinen ehdotus. Puiteohjelma on tutkimuksen maailmassa kaikista tärkein hanke. Tämä on ainut ohjelma, joka mahdollistaa tämän kilpailukyvyn ja Euroopan unionin asiantuntijuuden, jota me vaadimme. Tässä kaikki jäsenvaltiot, kaikki toimijat heidän täytyy ponnistella kovasti niin, että saavutettaisiin nämä talousarviotavoitteet. Kaikkien jäsenvaltioiden täytyy tässä siis ponnistella samoin kuin teollisuuden. Yritykset, he, yksityinen sektori ponnistelevat kovasti tämän asian osalta, mutta haluan myös pyytää sitä, että saavutettaisiin tämä kahden kolman, kolmanneksen rahoitusosuus, jota vaaditaan. Ja tässä täytyy vielä parantaa pk-yritysten osallistumista ja niiden intoa osallistua tähän. Äh, PK-yritykset ovat äärimmäisen tärkeässä roolissa Euroopan unionin taloudessa. Because, uh, niin. Tulkit eivät nyt pysy perässä. Emme tiedä kaikkea, mitä sanomme. Tässä menee liikaa hukkaan. Pahoittelen. E continuo. No, jatkanpa tästä. Yritän puhua hitaammin. Toiseksikin täytyy tehdä tutkimusta, innovaatiota yhteiskunnan hyväksi, horisontti 2020, ja sillä yritetään etsiä vastauksia yhteiskunnan eri haasteisiin, ja tätä varten me vaadimme, että tässä myös julkinen sektori palaa tähän mukaan niin, että ei luoda uutta epätasa-arvoa eritoten herkillä alueilla. Erityisesti korostamme tässä tieteellistä diplomatiaa, eritoten ottaen nykyiset uudet yhteiskunnalliset haasteet. Olemme pahoillamme siitä, että 5 prosentista 2,8 prosenttiin on alentunut tässä rahoitus kehitykselle Horisontti 2020 ohjelman puitteissa. EPRSn tutkimuksen mukaisesti me tarvitsemme enemmän tällaisia ö, asiantuntija-alueita. Me emme tarvitse enemmän kilpailua näiden eri asiantuntija-osaamiskeskusten välillä, vaan parempaa yhteistyötä. Tässä täytyy välttää tällaista osaamisen keskittymistä ja tässä täytyy ottaa huomioon myös ö, osaamiskeskusten vaikutusten arviointi täytyy toimia myös sillä tavalla, että pk-yritykset eivät ole tässä huonossa asemassa. Voisitteko loppuhuomiota vielä esittää? Major transversali, transversali, transversalidad. Tässä täytyy luoda parempaa synergiaa Minun mielestäni tässä tarvitaan globaalimpaa näkymää niin, että voitaisiin todella tämä synergia saavuttaa ja näinpä ollen tarvitaan parempaa yhteen toimivuutta ja pe- rakennerahasto täytyy ottaa mukaan tähän yhtä lailla. Tässä on saavutettu merkittävä 50 prosentin taso neuvonannon osalta, mutta tässä täytyy saada naisia 40 prosenttia esimerkiksi näihin asiantuntijapaneeleihin. Tasa-arvo on siis merkittävä kysymys tässäkin. Tutkimustuloksia täytyisi pystyä soveltamaan yhtä lailla miehiin kuin naisiinkin. Puheenjohtajana jo lopettelenkin osaamisen osalta me tarvitsemme paremmin näitä vaikutusarvioita ja meidän täytyy ottaa huomioon sosiaaliset ja sukupuoleen liittyvät kriteerit. Tieten täytyy olla avointa. Tässä on valtaisia prosenttieroavaisuuksia tämän osalta. Meillä on alueita, joissa tässä, tässä on, puhutaan nolla prosentista. Me uskomme, että teollisuus ja suuret yritykset – voisivat merkittävällä tavalla osallistua näihin eurooppalaisella tasolla lisäarvoa selkeästi tuoviin hankkeisiin. To add what you, what you wish. Niin. Ehkäpä keskustelun lopuksi voitte tehdä vielä yhteenvetoa. Pitäisi nyt mennä värisittelijöiden puheenvuoroihin. Pahoittelen tätä. Yksi jäsenestä Rova Niebler on ihan jo alusta asti halunnut sanoa muutaman sanan, kysyä, ja sitten varjoesittelijät. No, Rova Niebler. Kiitos, tämähän on sympaattista. Puhun lyhyesti. Haluaisin kiittää kaikkia komission kolmea äh, edustajaa rehellisestä analyysistä. On hyvä, kun horisontin arvioinnissa toimitaan avoimesti, eikä sanota, että kaikki menee hienosti, vaan käsitellään yksityiskohtia ja osoitetaan, että missä nyt on tarvetta vielä ohjelman aikana tehdä oikaisuja. Se oli erityisen miellyttävää. Yleensähän on niin, että komissio yrittää me kritisoimme ja tämä avoin vuoropuhelu on nyt siis oikein hyvä. Vielä lisää kysymys, että ymmärsit viestinne oikein. Horisontti 2020 hän on menty vähän perustutkimuksesta innovaatiotutkimuksen suuntaan ja haluamme enemmän ohjelmiin tarjouksen tekijöitä toimia. Jos oikein kuulin, niin tämä ei ole toteutunut oikeastaan sitä ei ole saavutettu, vaan on, siis on keskittymistä niihin, jotka ovat aina tarjouskilpailuihin osallistuneet. Sitten on tämä niin sanottu oversubscription-ilmiö sen, ja se, sillä seurauksella, että tietysti on lannisti osallistua tarjouskilpailuihin. Siis tätä vastaan voidaan toimia, se varmaan painopisteeksi tuleekin, että mutta kysyisin vielä kernaasti, että onko ehdotuksia ja ideoita siitä, että miten nyt sitten olemassa olevan horisontin voitaisiin tavoitteen asettelun kannalta tässä paremmin saavuttaa tavoitteita. Kollegalle jos sopii, että sanon, nyt tulkki ei kuullut, kun puheenjohtaja puhui päälle. Puheenjohtaja jatkaa. Varjoesittelijät. Roba Kudriska, Euroopan kansanpuolueen puheenvuoro. Niin, kiitos puheenjohtaja. Pahoittelen, mutta ajattelin, että Angelika olisi varjoesittelijä meillä, kun hän kommentoi alustuksia välittömästi, kun alustaja oli alustuksensa tai esitteli alustuksensa pitänyt, mutta Ymmärrän, että keskustelu on sitten lopussa, kaikki esittelijät sitä odottavat, mutta siis haluaisin kiittää Seletäti ja hyvää työtä. Tähän on laitettu paljon ponnistuksia, mietintö on mielenkiintoinen ja se tietysti tarkoittaa, ettei voisi siihen tehdä tarkistuksia, mutta onnittelen. Hienoa työtä. Tietysti mietinnössä tärkeimmät ovat suosituksemme yhdeksännelle puiteohjelmalle – Siis ei pelkästään monien parlamentin kokousten aikana, vaan myös matkoillamme. Espanja, Portugali, Saksa, Puola, niiden aikana olemme pystyneet suoraan tapaamaan yliopistopiirien edustajia, teollisuuspiirien edustajia, olemme suoraan pystyneet heiltä kuulemaan ongelmista. Mitkä ovat huomiomme? No, olen samaa mieltä useiden esitettyjen teesien kanssa. Olemme samaa mieltä sen kanssa, että budjettimäärärahoja seuraavalle puitoihjelmalle täytyy nostaa 100 miljardiin euroon. Näyttää siltä, että kolmen piraarin järjestelmä rakenne täytyy pitää yllä. Kolmas, yhteiskunnalliset haasteet pitäisi muotoilla joustavammin. Vetoamme tietysti sen puolesta, että yhdeksännen puiteohjelman ja rakennerahastojen välillä olisi enemmän synergiaa. Olemme tietysti sitä mieltä, että julkisen avun periaatteita täytyy joustavoittaa. Täytyy ottaa huomioon eri jäsenvaltiossa voimassa olevat säännöt ja täytyy yksinkertaistaa julkisen ja yksityisen välisiä kumppanuuksia, erityisesti siitä näkökulmasta, että miten eurooppalainen innovaationeuvosto toimisi. Tietysti on tärkeää, mitä Saledat sanoikin, että saadaan parempi rahoitustasapaino innovaatioissa ja tieteessä pienten ja suurten hankkeiden välillä. Collaborative Research-alan voimistaminen, josta Soledad myös puhui. Tärkeää on myös, siis siitäkin puhuimme kokoustemme aikana, että puolustusalan äh, tutkimus oli yhdeksännen puheenjohtajan ulkopuolella. Tähän suuntaan komissio ilmeisesti onkin jo menossa. Tärkeintä on se, että yhdeksännessä puiteohjelmassa saataisiin aikaan se, että näitä tarjouspyyntöjä on liikaa, tämä oversubscription ilmiö, ja menestystä on siihen, siinä suhteessa vähän tai siihen verrattuna. Tämä pitäisi olla tavoite yhdeksännessä puitoohjelmassa. Tietysti osallistumisen laajentaminen, widening participation, siitähän usein puhutaan, ei siinä mitään uutta ole. Ja kyse on tietysti siitä, että lisääntyisi välineiden määrä widening participation ilmiössä, vaan että myös panostus lisääntyy. No sitten lopuksi äh, tämä naisasia, josta sanoitte. Siis harvat naiset osallistuvat äh, ehdotusten arviointipaneeleihin ja tässä näyttää, että komission pitäisi asiaa työstää, mutta sen sijaan sen kanssa en ole samaa mieltä, että pitäisi olla lisää kriteereitä, joiden avulla sitten voitaisiin suosia naisia tieteellisten hankkeiden esittäjinä. Minun, kokemuksestani, minun kokemukseni on sellainen, että ei kukaan tieteentekijä nainen edes feministisimmistä piireistä halua mitään lisäkriteeriä, koska silloin häntä pidettäisiin heikompana kuin tekijä, että hän tarvitsee lisäkriteerin. Tässä me kaikki haluamme äh, kilpailla reiluilla periaatteilla, eikä niin, että olisi jotain prioriteetteja. Mutta tietysti hallintoelimissä, paneeleissa, arviointipalaneissa pitäisi olla enemmän naisia. Ei se sitä sulje pois. No sitten lopuksi haluaisin lisätä, että kiitän kovasti varjoesittelijöitä, kun tätä lausuntoa me olemme valmistelleet. Ja eh, kiitos tästä aktiivisesta yhteistyöstä Solidedin kanssa. Kiitos ja sitten Rova Van Bossut ESE-ryhmän puolesta. Kiitoksia puheenjohtaja. Puhun aivan lyhyesti. Pidin paljon tästä esityksestä, jonka esittelijä antoi. Meillähän oli jo varjoesittelijöiden kokouksessa tapaaminen ja Haluaisin kiittää tässä myös komissiota. Olemme saaneet paljon hyödyllistä tietoa komissiolta myös hyvin objektiivisella tavalla. Horisontti 2020 työryhmässä täällä Euroopan parlamentissa. Minulla on tietyt asiat kaikkein tärkeimpiä. Ensinnäkin Horisontti 2020 ohjelma tarvitsee lisää budjettia. Tämä on huomioitava Puhun tässä myös Brexitistä. On tärkeää, että budjettia ei leikata. Tarvitaan myös helpommin käytettävä versio Horisontti 2020-ohjelmasta, tällainen käyttäjäystävällinen ohjelma. Pitäisi olla helpompaa asettua ehdolle ja, ja esit, aset, esittää hankkeita. Usein, usein esteet ovat liian suuria. Olisi myös oltava mahdollisuus antaa helpommin palautetta Horisontti 2020-ohjelman osallistumisesta niin, ettei mitään turhautumia jäisi. Edelleen joskus konsultitoimistoja käytetään, mutta se on harmillista, koska tuolloin tuhlataan rahaa, joiden avulla voitaisiin pyrkiä Horisontti 2020-ohjelman tavoitteisiin. Olisi parempi, että ne menisivät hankkeisiin eikä konsulttiyrityksille. On myös tärkeää, että ensimmäisessä arviointivaiheessa tehdään tiukempi valinta. Näin voitaisiin saada hankkeiden onnistumisprosentti ylöspäin, eikä, eikä, eivätkä hankkeet epäonnistuisi. Jos pienempi määrä hankkeita pääsee toiseen vaiheeseen, voidaan resursseja kohdentaa paremmin. Sitten tämä huippuosaamisen merkintä. Tälle on annettava oma arvonsa, tällainen seal of excellence usein. Tämä on vain muutama kaunis sana, mutta on totta, että kansallisella ei usein voida tukea tämän merkinnän saaneita hankkeita johtuen valtion tukisäännöistä ja sen linkittämisestä rakennerahastoihin. Niin, tämä linkitys rakennerahastoihin ei ole vielä ihanteellinen. Vielä viimeinen kommentti. Haluaisin kehottaa, että kaikki osallistutte järjestämääni tilaisuuteen maanantaina. Esitän kymmenen konkreettista suositusta komission jäsenen Carlos Moidesille niin, että Horisontti 2020 helpottaisi yritysten osallistumista. Kiitos, hyvä idea. Rova Viernik, Alden puheenvuoro. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Hyvää huomenta teille kaikille. Haluaisin kiittää Solevaa vielä tästä mietintöluonnoksesta ja haluaisin yhtä lailla kiittää komissiota loistavasta yhteistyöstä. Yhtä mieltä olen niiden puhujien kanssa, jotka sanovat, että tässä on hyviä asioita mukana. Tämä erottelu puolustustutkimuksen ja siviilikäyttöön tarkoitettavan tutkimuksen välillä on hyvä ja yleinen lähestymistapa Horisontti 2020 ohjelmaan on hyvä myös, mutta meidän pitäisi selkeä sanaisemmin puhua siitä lisäarvosta, jota tulee Euroopan puite, tutkimuksen puiteohjelmasta. Tähän nyt voitaisiin todeta moniakin asioita, mutta sen osalta, mitä No, mutta haluaisin puhua siitä, mistä en ole yhtä mieltä mietinnön kanssa. Mitä siitä puuttuu? Ensinnäkin mietintö mielestäni suhtautuu kielteisesti teollisuuden osallistumiseen Horisontti 2020 ohjelmaan. Minun mielestä kuitenkin on tähdellistä ymmärtää se merkitys, joka suuryrityksillä on koko tässä tutkimuksen ekosysteemissä. Joskus voi itse asiassa rohkaistakin pieniä yrityksiä tässä kulkemaan suurempien yritysten siivellä. Ja jos, tutkimu, jos näitä lukuja tutkitaan, niin paljon lisäarvoahan tästä saadaan. Toisessakin mietinnössä puhutaan osaamisesta kriteerinä. tämä on ihan myönteistä, mutta en ole yhtä mieltä siitä, että haluatte ottaa tähän alakriteeriksi maantieteelliset jaot. Minun mielestäni varajoja on tämän ei pitäisi tapahtua. Horisontti 2020 pitäisi olla kysymys siitä, että rahoitetaan erinomaisia hankkeita. Ei tämä ole mikään aluepolitiikan yksi osa-alue. Olen yhtä mieltä siitä, että synergiaa pitäisi rakennerahastojen kanssa parantaa. Tässä on kyllä parannuksen varaa todellakin. Liikkeelle on jo lähdetty, mutta tässä EU-13 ja EU-15 välistä kuilua täytyy pienentää. EU-13 on investoinut julkisia varoja tutkimukseen, joten on aivan loogista kyllä, että tässä vielä täytyy paljon tehdä, jotta saada rahoitusta horisontti 2020 rahoitukseen tutkimusohjelmana Horisontti 2020 tuo valtaisesti lisäarvoa, mitä tulee tietoomme ja kilpailukykyisiin talouksimme. Eli tämä tasapaino tutkimuksen ja kehityksen yhtäältä ja sitten taas innovaation välillä. Tästä, tästä tasapainosta täytyy pitää kiinni. Tulevas, tulevan tutkimusohjelman täytyy edelleen olla katalysaattorina hyvin toimivalle, vahvalle taloudelle, joten odotan tässä hyvää yhteistyötä Soledadin ja, ja varjostelijoiden kanssa. Kiitos. Kiitos. Sitten herra Dalund, vihreiden puheenvuoro. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen tyytyväinen esittelijän mietintöön. Uskon, että tässä ollaan ihan oikeilla linjoilla, kun ajatellaan Euroopan tarpeita tutkimuksen ja kehityksen innovoinnin alueella. Kolmea asiaa haluaisin tässä korostaa. Olemme pitkälti yhtä mieltä ohjelman nykyisestä rakenteesta. Se ei edellytä mitään merkittävää rukkaamista, vaan se on hyvä pohja byrokratian vähentämisellekin. Toisekseen jäsenvaltioiden tasolla kuluttamisen puuta on ongelma. Tämä on suurin syy sille, että rahasto on ylikirjoittaja ja meidän olisi huomioittava eu tasolla jäsenvaltioiden ongelmat niin, että saataisiin nämä strategian tavoitteet täytettyä. Edelleen on tärkeää säilyttää huippuosaamisen periaatteet, jotka ovat tärkein kriteeri kansallisten budjettien kuluttaminen heijastelee aika hyvin osallistumisen tasoa tähän ohjelman. Senhän ei pitäisi olla kapasiteetin rakentamisväline, siihen tarvitaan politiikkaa Huippuosaamisen säilyttäminen on tässä keskeistä, niin että säilytetään kilpailukyky ja innovaatio Euroopassa. Minusta meidän on kehitettävä seuraavaa puiteohjelmaa varten hankkeiden vaikutusten arviointia enemmän. EPRS on täällä arvioita esittänytkin. Tämä oli kiinnostavaa. Nyt kun EU aikoo leikata eh, ilmastotutkimukselta, perustutkimukselta varoja, meidän on eh, pystyttävä paremmin houkuttelemaan maailmalta huippuosaajia tänne. Kiitos sitten herra Elder. Ihan alkuun EPP-koordinaattorina huomio. Pahoittelen kovasti, vaikka ymmärrän kyllä sitä, miten on toimittu tänään, että esittelijä ei pysty esiintymään pidempään. Meillähän on neljä väliarviota. Ensinnäkin toimeenpanossa, sitten se, joka on yhdeksännestä puideohjelmasta, sitten säännöt, rules ja sitten myöskin tulevaisuussäännöt. Eli neljä mietintöä on laitettu yhteen ja työryhmä – kuuli sidosryhmiä 16 kertaa. Ja sitten kun olemme täydessä valiokunnassa, niin kyllä ensi kertaa pitäisi olla tarpeeksi aikaa siihen, että kun on 1500 perusteksti eh, sivua tekstissä, niin kyllä pitäisi olla mahdollista, että esittelijä ja kun kaikki ovat yhdessä, ja tämä on aina kerta, kun otetaan kantaa, siis menneisyydestä, mutta myöskin tulevaisuuteen puiteohjelma yhdeksän, että meillä on asianmukaisesti aikaa tästä puhua, koska muuten tämä on ihan iskusanojen merkityksetöntä yhteenlaittamista. No sitten kuitenkin budjetti. Pitäisi olla ehkä vielä tiukempi tavoite tässä budjetissa. Puheenjohtaja itse viime aikoina on ehdottanut 120 miljardia. Minä en sitä sano sen vuoksi, että vaadittaisiin vain korkeampi luku, vaan ihan kun on päätetty, että kolme prosenttia pitäisi käyttää tutkimukseen PKT 2020 mennessä. Mutta jos halutaan saavuttaa 2020 mennessä, ihan matemaattisesti, ei edes poliittisena vaatimuksena, niin seuraavassa puiteohjelmassa pitäisi olla 125 miljardin euron määrä. Eli jos, ei ole, jos emme edes vaadi sitä, mitä on puolet siitä, mitä neuvoston päätelmät ovat, niin sitten periaatteessa budjettiehdotuksessa, siis 2020 oli se tavoite, niin siitä on luovuttu. Eli mietitään puheenjohtajan ehdotusta, että ehkä otettaisiin keskustelun 120 miljardia ehdotuksena, että edes se vaikutelma herätettäisiin, että kolme prosenttia ehkä joskus saavutettaisiin. Kolme pääteemaa joista ei ole vielä puhuttu. Tänään ei ole puhuttu ollenkaan Rules of Participation-asiasta. mielessä se pitäisi tehdä. Rahoitusmalli on siinä mielessä tärkeää, että siinä otetaan huomioon tämä oversubscription-asia, ylimerkintä. Siis rahoitusmallia ei pidä täysin muuttaa, mutta täytyy olla selvillä siitä, että mitä ikään kuin rahoitusmalli tarkoittaa. Ja sitten tämä toinen teema, joka näyttää olevan tärkein, eli tämän funding-modelin puitteissa, eikun rules-asian puitteissa, täytyy puhua vielä siitä, että miten audittien määrää voidaan vähentää. Se on jäljellä nyt asia yksinkertaistamisesta. Komissio on siinä paljon tehnyt 2020 puitteissa, mutta jäljellä nyt teema on se, että tarvitaanko todellakin kolme, neljä eri auditointitasoa. Tilintarkastustuomioistuin budjettipääosaston niiden kanssa kyllä ollaan niin pitkällä, että pitäisi toimia kunnianhimoisesti. Se kuuluu myös tähän mietintöön. Viimeinen teema. Mitä erityisesti, tai kun puhutaan synergioista, niin ei pidä olla liian epämääräisiä. Kaksi tärkeää synergiateemaa on. Toinen on widening-teema, ja sitten siltä widening asioista rahoitus rakennerahastoihin. Ja nyt täytyy todellakin saada vipuvaikutus aikaan, että tämä widening saadaan aika rakennerahastoista siihen enemmän rahaa. Ja sitten nämä, miten voidaan suuria yhteisyrityksiä äh, hyödyntää alueellistamisesta, siis pilottikumppanuuksien kautta alueelle myöskin se, miten se liittyy rakennerahastoihin, koska meillä on siis huomattavasti siinä, mitä itse on ohjelmissa. No ihan viimeisenä ehkä vielä innovaatioteemasta myöskin se, mitä, mihin komission jäsen on esirahastossa puuttunut. Eli täytyy miettiä, kun katsomme tätä Innovation Circlea, niin mitä sitten ohjelmilla katetaan? Se tarkoittaa, että kohdataanko tässä ma- matriisin näkökulma. Tärkeä teema, jos ikään kuin siinä halutaan edistystä suuntaan destructive innovation, innovatiiviset liiketoimintamallit, talouskasvu, jos siihen halutaan mennä ja esirahasto uskon, että se on lähtökohta tälle harkinnalle. Mutta ohjelmaa täytyy vielä tähän suuntaan justeerata. Ja viimeinen kohta. Ja tämä tulikin jo esille. Suuri ongelma minulla on vain tämän mietinnön, mietinnön osalta siinä, että 20 vuotta me kaikki olemme taistelleet sen puolesta, että tämä on ainoa huippuosaamisen ohjelma. Siis ymmärrän, että on monia kriteerejä ihmistieteet, tasa-arvonäkökulma tai geographical aspects ja niin edelleen. Nyt jos sitten Pandoran lipas avataan, niin sitten tulee satoja alakriteerejä. Mahdollisesti tulee. Pitäisi olla tarpeeksi rohkeista, että olemme Wideningissa rohkeita, Newcomer-asiassa, PK-yrityksissä ollaan rohkeita. Mutta rautaisesti nyt tätä huippuosaamista pitäisi puolustaa. Se on suurin tutkimusohjelma maailmassa, jos siinä on yksi erityispiiri, niin että se ei ole rakennerahasto-ohjelma. Ähm, Kiitos esittelijä. Puhuu tietysti loppuun. Kiitos tuestanne lähestymistavalle ne puitoihjelman rahoituksessa. Herra Salini. Kiitoksia. Olen yhtä mieltä aikaisemmin sanottuusta, enkä nyt niitä toista. EPPn kollegoiden kanssa olen yhtä mieltä Alden kollegan puheenvuorokin oli erittäin hyvä, olen siitä täysin samaa mieltä. Keskitynyt vain yhteen asiaan, joka koskee osaa mietinnöstä, sitä osaa, jossa viitataan erikseen yliopistojen väliseen yhteiskunta, yliopistojen ja teollisuuden väliseen yhteistyöhön innovoinnin ja tutkimuksen alalla. Tämä on, saattaa olla vähän vaarallinen merkki. Minä tulen alueelta ja maasta, maasta joka kokonaisuudessaan ei saavuta niitä tavoitteita, joita sen olisi saavutettava tutkimuksen alalla, mutta oma alueeni Lombardia on alue, jossa Euroopassa aivan eniten investoidaan tutkimukseen. Siinä eh, kokemuksen mukaan on todettava, että nämä eivät ole aivan asiallisia tietoja kohdassa 31. Ei voida luoda kahta erilaista tukea tuelle yliopistojen ja teollisuuden välillä. Ei voida ajatella näin. Tämä on vaarallista siirtää apurahat ainoastaan yliopistoille ja antaa lainat vain teollisuudelle, olettaen, että, että nyt teollisuus sitten tukee tutkimusta. Kyllä molempia tarvitaan. Innovoinnin tutkimuksen vahvuus on juuri, juuri tasavertaisessa yhteisötyössä yliopistojen ja suuren teollisuuden välillä. Myös PK-yritykset tekevät innovointia, jos suurteollisuutta tai hillitään innovoinnissa, niin näen, että omalla alueellani tällainen PK-yritysten ja suurin, suuren teollisuuden ja, yritty, su, ja suuren yritysten ja yliopiston toiminta näin, niin tämä ei toimi. Mikäli teollisuuden pitää nyt itse tukea tuo, tu, tutkimusta, niin tämä johtaa tutkimuksen heikentymistä entisestään. Haluaisin kiittää EPPn esittelyn kantaa niin, että todella nämä kahden yliopistomaailman ja teollisuuden tukijärjestelmät palautetaan. Kiitos kollega. Nyt on vuoro komission pääjohtaja. Teidän kommenttinne. Kaksi minuuttia, ei. Paljon enemmän pitäisi olla. You're very kind. Thank you very much, uh, Chair. Let me first... Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin onnitella tästä EPRSn arviointi raportista. Hyvin vaikuttavaa työtä haluaisin yhtä lailla kiittää Rova Kavesson Ruissia loistavasta mietinnöstä ja varjoesittelijöitä heidän panoksestansa. Tämä hyvin heijastaa 2020, Horisontti 2020 ohjelman menestystä, mutta myös sitä, mitä voidaan vielä parantaa. Jos puhumme horisontti 2020 menestyksestä, niin voimme osoittaa kiitollisuutta nimenomaan teille. Te olette esimerkiksi mahdollistaneet sen, että yhä enemmän tulee tämmöisiä uusia toimijoita tähän. 40 prosenttia osallistujista on uusia tulijoita. Näin ollen tästä ohjelmasta tulee sellainen, että siihen pystyy helpommin osallistumaan. Te pyysitte myös nopeampaa apurahojen käyttöön saattamista. Nyt se on vähän, äh, muuttunut kahdeksasta kuukaudesta kuuteen kuukauden jopa. Joten tästä näkökulmasta voin sanoa, että menestys ennen kaikkea äh, on ollut riippuvainen teidän panoksestansa, teidän tuestanne. No, tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että kaikki on täydellistä ja Ruokavisun Ruisin mietinnössäkin sanotaan, mitä voidaan vielä parantaa. Mutta kaikista suurin ongelma tässä nyt on se, että hankkeita on aivan liian paljon. Me emme voi rahoittaa näitä loistavia ehdotuksia, joita me saamme. Tämä on meille äärimmäisen turhauttavaa, samoin kuin näille innovaattoreille. Tämä myös osoittaa sitä valtaisaa potentiaalia, jota meillä on innovaatioon Euroopassa eilen olitte näissä juhlatapahtumissa. On aivan uskomatonta nähdä, mitä tieteen ja innovaation ta- saralla tapahtuu ja mihin tämä kaikki johtaa. Me tarvitsemme enemmän rahoitusta. Tämä osoittaa jälleen kerran sen, että teidän ehdotuksenne 100 miljardista oli parempi kuin 80 miljardia, johon me päädyimme. Tämä on tämä tärkein, tie, tärkein huoli tällä hetkellä. Ei nyt mene liian yksityiskohtaisesti näihin eri huomioihin, joita täällä tuotiin esille kahden vaiheen arviointiohjelma, sitten osaamista, miten tätä voidaan optimoida. Tätä kaikkea tarkastelemme. Mietinnössä oli yksi asia, jota on vaikea hyväksyä, eli eva- tässä arviointiprosessissa maantieteellisten kriteerien mukaan ottaminen. Täm, tässä on kysymys osaamis- ja vaikutusohjelmasta. Jos me ryhdymme erilaisia alakriteerejä käyttämään, esimerkiksi maantieteellisiä kriteerejä, niin silloin kyllä paljon tässä hukataan. Tämä ei hyödynnä Eurooppaa eikä Euroopan kilpailukykyä. Tämä on se ainut asia, jossa meillä on ongelma mietinnön suhteen. Tarkoittaako tämä sitä, että me emme halua sitä, että luodaan enemmän tällaisia osaamisalueita, että emme halua useampien jäsenvaltioiden hyötyvän horisontti 2020 ohjelmasta. Ei tietenkään tätä tämä varten synergia rakennerahastojen kanssa on niin tärkeää. Tämän vuoksi teemme DG Region kollegojen kanssa niin paljon yhteistyötä, 400 miljardista on 60 miljardia varattu nyt kapasiteetin rakentamiseen, niin nyt saadaan innovaatioita. Tässä voidaan luoda ö, siltoja. Kapasiteetin rakennus ei ole kuitenkaan horisontti 2020 tehtävä. Tämä on rakennerahastojen tehtävä. Horisontti 2020 haluaa lisätä osaamista ja nämä kaksi tavoitetta täytyy pitää nyt erillään. Tiedän, että teillä on aika pulaa, joten pidän kommenttini lyhykäisinä, mutta todella arvostan e, tätä mietintöä, varjoesittelijöiden työtä, esittelijän työtä, loistavaa yhteistyötä tässä on tehty ja toivottavasti me voimme seuraavan puiteohjelman yhdessä suunnitella. Kiitos. Director General. Kiitos pääjohtaja. Yhteistyö on pitkän ajan yhteistyötä aiemmin ja varmaan tulevaisuudessa. Olisiko lyhyitä huomioita tutkijoilta, vastauksia, hyvin lyhyesti? Jos haluatte kysymyksiin vastata tai epäilyksiin, niin lyhyesti. I was very pleased to hear that. Oli hienoa kuulla, että joidenkin yleisön kanta ei ole, että tämä ei koske vain rakennerahastoja, vaan kaikkia rahastoja. Tarvitaan siis lisäosallistumista, tasa-arvoa, maantieteellistä tasapainotusta. Tämä kaikki johtaisi ohjelman kohti huippuosaamista. Mikäli huippuosaaminen pysyy ytimessä, niin täällä ohjelmassa on muita tavoitteita, jotka on tähän vaikea sovittaa. Tämä on minun tärkein huoleni. Yksi kommentti tähän liittyen. Kinsi-raportti täytyy muistaa. Se kvantifioi asiaa että kaksi kolmas osaa suoritusparannuksesta ei tule uusista ideoista, vaan siitä, että kopioidaan muilta ihmisiltä olemassa olevia. Ja prosessi tulosten saamisesta tuloksessa ja toimeenpanossa on tärkeä prosessi Euroopan talouden suoriutumisen kannalta yleensä. Kiitos. Sitten esittelijä on aika, että vedätte, teette yhteenvedon. Kiitoksia aivan lyhyesti. Ensinnäkin haluaisin kiittää kaikkia osallistujien näistä kommenteista. On varma, että niistä on hyötyä. Pari kommenttia vain, jotka ovat tärkeitä konsensuksen pääsemiseksi teollisuuden osallistumisesta. En halua, että tämä tulkittaisi niin, että, että haluttaisiin jotenkin välttää teollisuuden osallistumista. Päinvastoin, sitähän tarvitaan, jotta Euroopasta tulee kilpailukykyisempi on resursseja toki käytettävä tehokkaasti ja katsotaan, kuinka paremmin voidaan osallistua ja kuinka saada parasta laatua PK-teollisuudelle. Tämä on haaste kilpailukynnön kyvyn parantamiseksi. Sitten maantieteellinen tasapaino, olin tietoinen siitä, että tästä tulee keskustelua mutta aivan alusta asti siitä on tullut vaikutukset, joihin pyrin. Meidän pohdittava asia uudelleen, on haettava, miten saamme lisää huippuosaamisen keskuksia ja alueita. Täällä sanotaan, että tarvitaan miljoona uutta tutkijaa. Totta, keskustelu on nyt avattu. Meidän on parannettava huippuosaamista ja laajennettava sen pohjaa. Lopuksi kyseessähän on ohjelma, joka on esimerkki siitä, kuinka Eurooppaa rakennetaan. Konsensus on keskeistä ja olen varma, että tulevalla viikolla pääsemme konsensuksen. Se on hyvin tärkeää niin, että horisontti 2020 ja tuleva puiteohjelma on niin uskottava kuin sen pitääkin olla. Kiitoksia. Okei, okay, okei, okay, Selvä. Ymmärsin kaiken. Niin, kun keskustelu on niin tärkeä, jos haluatte jotain lisätä tai esittää lisäkysymyksen tutkijoillemme, kiitos kovasti pääjohtaja. Hyvin lyhyt yhteenveto, mutta erityisen hyvä meidän näkökulmastamme. Ehkäpä haluatte lisätä jotain? Problems that we encountered Yksi ongelmista, joita kohtasimme arviointia tehtäessä, on se, että miten yhdistetään nämä osaamistutkimus ja se, että hyödynnettäisiin tätä jollain to- muilla alueilla. Tietysti nämä eri kommentit ja mielipiteet täällä nyt on mainittu. Yksi niistä mahdollisuuksista, jonka otimme mukaan raporttiin, on se, että lisätään tuloksien jakamista – Tällä tavalla saataisiin, meillä olisi nämä loistavat tutkijat, jotka tekevät tutkimusta jollakin vakituilla alueella, mutta sitten tämä palautettaisiin vielä kuitenkin yhteiskunnalle ja muille tutkijoille tutkimustulosten jakamisen kautta niin, että muutkin ihmiset voisivat hyötyä tästä. Näin voitaisiin saavuttaa kaksi asiaa tässä, niin osaamisen kuin tietojen tulosten jakamisen osalta ja tällä tavalla voitaisiin viedä eteenpäin näitä osaamiskeskuksia. Kiitos. Kudritska. Kudritska halusi myös puheenvuoron, olkaa hyvä. Niin, äskeiselle puhujalle sanoisin, että widening participation asia ei pitäisi sekoittaa hankkeiden arviointikriteereihin, jos ajatellaan lisäkriteeriä, alueellista kriteeriä tai tasa-arvokriteeriä. Ne ovat kaksi täysin eri asiaa. Widening participation asiassa ei ole kyse siitä, että rajoitetaan minkäänlaista huippuosaamisen tasoa. Widening kun siinä sitä välineitä laajempaan osallistumiseen, niin hankkeiden arviointi, ja, ja toivon, että näin tulee olemaan, ja uskon, että tulee olemaan, niin se perustuu aina huippukriteereihin, mutta se, että perustetaan tiettyjen välineiden kautta huippuosaamiskeskuksia, joita komissio perustaa, ja toivottavasti ne ovat vielä mielenkiintoisemmat seuraavassa puitoihjelmassa, niin aiheuttaa sen, että lahjakkaat tieteentekijät pääsevät suuriin hankkeisiin myös kiinnikurojamaista, pääsevät osallistumaan kunnianhimoisiin hankkeisiin, tieteellisiin hankkeisiin. Muistakaa, että kuusi maata on tähän mennessä melkein 68 prosenttia rahoituksesta tähän mennessä puiteohjelmassa. No, selvää, koska tällä hetkellä olivat parhaimmalla tasolla tieteentekijät näistä maista, mutta ei se tarkoita kuitenkaan sitä, että pitäisi rajoittaa mahdollisuuksia perustaa uusia välineitä siihen, että saadaan lahjakkuuksia, erityisesti nuoria lahjakkuuksia niistä maista, jossa tämä hankkeisiin pääsy on pienempää kun nähdään, että eihän lahjakkuudet rajoitu näihin kuuhun, kuuteen maahan pelkästään. No sitten herra Elder, vielä kysymys liittyen alustukseen, joka kosketteli Open Access-asiaa. Mehän halusimme perustaa Open Silence Pilot-hankkeen. Miten arvioitte Open Silence, Open Science Pilot-hanketta? Se, että kaikki saadaan kaikille käyttöön, mikä on sitten PK-yritysten kumppanu, kumppanien asema, joilla on tietysti se kaupallinen intressi, että ne eivät halua kaikkia tietoja jakaa. Meillä oli siis äh, tämä Open Pilot-hanke ja vielä infrastruktuurista. Silloinhan alettiin puhua Science Cloud-asiasta. Mikä on nyt sitten arviointinne puisteissa arvio, niin sanoakseni, tästä Open Cloud-pilottihankkeesta, Science Cloud-hankkeesta ja tasapaino? Silloin sanottiin, että niin avoin kuin mahdollista, niin suljettu kuin tarpeen. Tämä oli se kompromissi-ilmaisu. Kiitos pääjohtaja. Ihan oikea kysymys. <laughs> Very shortly to uh, perhaps uh, Ms. Kudrytska, um, with regard to the one... Aivan lyhyesti, mitä tulee tähän uh, toimintojen laajentamiseen, tähän muistatte toimintamme Larnakassa Kyproksella. Minä kannatan tätä. Täällä on todella hienoja hankkeita, hankkeita valittuja. Tässä on nyt kuitenkin Horisontti 2020 ohjelma sisällä eristetty osalla, mutta meidän ei pidä kuitenkaan rajoittaa muita. Myös nämä rajoitetut hankkeet, nämähän hankkeet on valittu aivan huippuosaamisen perusteella. Tämäkin on tärkeää, se vahvistaa Euroopan kilpailukykyä. Miten sitten tulee tiedon saatavuuteen Eilerille vastaan? Ensinnäkin on yleisesti halua osallistua tiedon vapaaseen saatomuuteen. Yli 60 prosenttia haluaa tarjota tietoja vapaasti. Sitten on näitä opt-out-vaihtoehtoja. Monet yritykset eivät tietenkään hyvistä syistä halua jakaa näitä tietoja koska nämä tiedot ovat juuri heidän lisäarvoa, joka lisäävät heidän kisä, kilpailukykyään ja kauppa, kaupallista toimintaa. Meillä on myös tällainen avoimen tieteen pilvi ja, ja, ja hankkeita, joilla pyritään varmista, varmistamaan se, että tiedot säilytetään eurooppalaisessa rakenteissa ja ne ovat turvallisia ja avoimia. Kiitos. Harvoin on lisäkeskusteluja, mutta se on kovin tärkeää. Ja me tunnemme olevamme vastuussa koko ohjelmasta ITRE-valiokunnana. Mikään muu valiokunta ei sitä voi tehdä. No, Rova Ruiz. Yksi kysymys vielä komission pääjohtajalle hyvin lyhykäisesti yksityisen ja julkisen sektorin suhde tässä rahoituksen suhde. Tämä on välttämätön kysymys. Loppujen lopuksihan tässä luodaan jonkinlainen suhde ja julkisten varojen siirto tutkimuksen edistämiseksi. Ja näitä varoja siirretään siis yksityiselle sektorille. Ehkä tätä paremmin ymmärretään, kun ajatellaan esimerkiksi lääkkeiden saatavuutta tai terveyskysymyksiä silloin, kun on merkittävä julkinen panostus arkoihin aiheisiin, miten voimme taata sen, että tästä tulee se, että tämä tutkimuksen ratkaiseva, ratkaisema asia, nämä tulokset voivat hyödyttää kokonaisuutta, koko yhteiskunta. Miten komissio aikoo toimia, jotta tämä välttämättä tasapaino saavutettaisiin? Thank you, Kiitos pääjohtaja, kiitos tutkijat, kaikki kollegat keskustelusta. Hyvin tärkeä keskustelu. Meillä ei ole kovin monia mahdollisuuksia keskustella valiokunnassa näin tärkeistä asioista. Määräkätarkistusten jättämiselle 31. maaliskuuta. Tärkeä ajankohta meille. Tarkistusten käsittely 24.–25. huhtikuuta 2017 paljon enemmän aikaa kuin tänään tässä keskusteluun ainakin 90 minuuttia, kun täällä ollaan melkein jo tunti. Mutta puolitoista tuntia vielä tarvitaan keskusteluun ja tällainen aika valmistellaan keskustelulle, koska on ehdottoman olennaista vastuu meille, ITRI-valiokunnalle. Kukaan ei jaa tätä vastuuta meidän kanssamme. Erityisen tärkeää meille. Kiitos kovasti tutkijat, asiantuntijat ja te, pääjohtaja. Viimeinen kohta esityslistalla. Palaute meneillään olevista neuvotteluista toimitusvarmuuskaasussa. Minä olen siinä vastuussa. Jääkää minuutiksi vielä, hyvät ystävät. Herra Eiler. In terms of the amendment, a question. Näistä tarkistuksista kysymys teemmekö mietinnön näistä säännöistä vai emmekä? Jos emme tee mietintää säännöistä, niin sitten on laajennettava niin, että tarkistuksissa tämä huomioidaan. Koordinaattoreista etrivaliokunnassa, kun meillä on kokonaisvastuu. If you don't do a... Tarkoitan, että jos emme tee sääntöjä, säännöstä mietintää, meidän on tehtävä muutoksia sääntöihin koskeviin asioihin, josta oon ainoa Horisontti 2020 mietintö. Tämä meidän siis syystä tietää. One probably we don't have time for that. Todennäköisesti siihen ei ole aikaa, mutta se riippuu koordinaattoreista tietysti. He määrittelevät, mitä mietinnössä on. Kyllä, rules-asia pitäisi siihen lisätä. Tarkistukset, Rova Ruis, se on teidän vastuullanne. pidättekö puheenvuoron? Por Kiitoksia omalta osaltani. Ei ole mitään ongelmaa siinä, että nämä otettaisiin tähän mukaan, koska on vaikea saada toista mietintöä aiheesta, että kuitenkin tämä on välttämätöntä olla täällä. Ja olisi hyvä, että pääjohtajallakin olisi aika esittää vielä vastaus siihen aiemmin esittämäni kysymykseen. All the amendments. Tästä asiasta kaikki tarkistukset meillä siis on. Viimeinen kohta. Palaute meneillään olevista neuvotteluista, kaasutoimitusten varmuus. Minä olen siitä vastuussa. ITRE-valiokunta hyväksyi mandaatin jo 13. lokakuuta. Neuvosto ensimmäinen helmikuuta tänä vuonna, eli puoli vuotta myöhemmin melkein. Ihan lyhyesti sanoisin, että neuvosto on vesittänyt ehdotustamme. Se oli hyvin vahva ja selkeä Meillä oli sama lähestymistapa kuin komissiolla. Alueellinen lähestymistapa ja joitakin tärkeitä asioita solidaarisuudesta kaasutoimituksissa, joitakin muita asioita, jotka liittyvät ilmoituksiin, kontak- joitakin kontakteja komissiossa Myöskin naapurimaat, ympärysmaat EU-ssa tärkeä yhteistyö. Voidaan sanoa, että joitakin tärkeitä vaikeuksia on tiellämme. Erityisesti miten ratkaistaan koordinointiongelma alueellisella tasolla. Se on kansallisen tason yläpuolella. Siitä saadaan varmuutta enemmän jäsenvaltioille koko EUlle ja miten komissio otetaan mukaan tällaiseen toimeen? Tietysti ilmoitusten ja yhteyksien kanssa, yhteyksien kanssa komissioon, niin siitä vielä keskustellaan, kovin voimakkaita keskusteluja. Solidaarisuus. Parlamenttina haluaisimme, että olisi sellainen tunne ja tunnemme sellaisen tunteen, että on kovin tärkeää ei pitäisi solidaarisuudesta keskustella pelkästään rahasta, vaan jostain sellaisesta kuin solidaarisuuden tunteesta ja solidaarisuusnäkökulmasta jäsenvaltioiden välillä. Eli joitakin ongelmia on, niin että voidaan neuvosto vakuuttaa. Ja jos ensi maanantaina ei päästä loppuun, niin 27. maaliskuuta ensi maanantai, niin sitten on kovin vaikeaa ennen huhtikuun loppua. Suuri jännite neuvotteluissa oikeastaan. Se on viimeinen kohtamme. Ymmärrän, että haluatte vastata vielä Rova Ruissille. I think, uh, Ms. Gabson, addressed an important issue is... Tässä on tärkeä asia nämä suhteet suurteollisuuteen ja yksityisen ja julkisen väliset komppanuudet. Haasteena on pitää nämä kiinnostavana teollisuudelle ja samalla vastata yhteiskunnallisen haasteeseen. IMI, innovatiiviset lääkkeet. Meillä on tässä näitä kumppanuuksia suurten lääkeyhtiöiden kanssa. Meillä on on prioriteetit, ei ainoastaan yksityisen sektorin prioriteetit, vaan on prioriteetit, eli nämä äh, mikrobilääkäresistenssit ja muut. Katsomme siis, että, että prioriteetit ovat hyviä ja julkisia, eikä ainoastaan kapeita teollisuuden intressejä. Tähän tasapainoon päästään vain kautta kautta Ebola-kriisissä esimerkiksi pystymme teollisuuden kanssa kehittämään lääkkeitä ja rokotuksia näiden julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuksen kautta. Äh, Kiitos, tulkit ovat valmiina lähtemään. Lisäkokous on 30. IPRE-valiokunta 3. huhtikuuta Strasbourgissa illalla. Kello 7 illalla tai 18.30 ei ole vielä päätetty siitä. Kun äänestykset on f 2, EFSI 2 erityisen tärkeää äänestää. 3. huhtikuuta Strasbourgissa kello 7 tai 18.30. Ehkä puoli tuntia, 40 minuuttia, ei pidempään. Ei kovin monimutkainen äänestys, mutta on kovin tärkeää painottaa, että meillä on ylimääräinen ITRI-valiokunnan kokous. Kiitos. Hienoa, että meillä oli keskustelu. Käytimme aikamme täysimääräisesti. Kiitos tulkeille. Olette eilis aamusta asti olleet täällä. Kiitos erinomaisesta työstä teille ja kaikille teille kollegoille. Seuraava kokous Strasbourgissa.